Hyvää iltapäivää kollegat. Istukaa alas, niin voimme käynnistää kokouksen. Thank you. So good afternoon. Kiitoksia eli hyvää iltapäivää. Ennen kuin alamme keskustella Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta varapääjohtaja Konstantion kanssa, niin ensin esityslistasta, eli esityslistan hyväksyminen. Onko siihen liittyen jotain huomautettavaa? Ei. Eli sitten puheenjohtajan ilmoitukset ja raportti meneillään olevista toimielinten välisistä neuvotteluista. Ensinnäkin nämä arvopaperikysymykset. Ensimmäinen kokous oli 28. maaliskuuta ja edistystä tapahtui STSn ja CAA arvopaperistamisen osalta. Ja STS-kysymyksessä tulos oli seuraava. Lainsäätäjät keskustelivat komission ehdotuksesta liittyen arvopaperimarkkinoihin ja kriteereistä näissä asioissa. Tässä sovittiin mandaatista komissio hioo ehdotustaan ja mandaatti annettiin, jotta voidaan laatia homogeenisyyskriteerit, jotka pohjautuvat kommenteille, joita kokouksessa tehtiin. Ja SDS-esittelijä ehdottaa myöskin stressitestejä, jotka liittyvät STS-arvopaperistamiseen. Ja sitten due diligence ehdoista myöskin sovittiin ja neuvosto ehdottaa kieltoa, joka liittyy uudelleen arvoperistamiseen. Ja CAA-kysymyksessä tulos oli seuraava. EBA saa mahdollistaa sen, että instituutiot laskevat ottaen huomioon pääomavaatimukset. Ja tästä lähettymistavasta sovittiin ja myöskin on viitattu proksitietoihin tarvittaessa. Ja sitten otetaan huomioon PK-yritysten asema arvoaperistamiskysymyksissä ja voidaan myöskin edistää tiettyjä tahoja. Ja silloin pitää myöskin nämä transaktiot taata. Ja komission arvioinut, voivatko institutionaaliset investoijat käyttää käteiseen verrattavissa olevia välineitä. Ja lopuksi muita poliittisia asioita sovittiin ja tavoitteena on mahdollisimman läheisesti toimia Baselin komitean asettamissa puitteissa. Ja tämä koskee myöskin CAA-kysymyksen teknistä työtä. Eli tämä oli ensimmäinen kolminkantaneuvottelu ja nyt on viides tarkastus liittyen rahanpesun torjuntaan liittyvään direktiiviin. Ja siellä keskusteltiin poliittisesti altistuneelta henkilöltä. Ja tähän asiaan palataan vielä, koska komissio raportoi sitten siitä, kuinka toteutettavissa oleva tämä neuvoston ehdotus on. Ja sitten rahoitustutkimusyksikkö. Sovittiin siitä, että yhteistyötä pitää vahvistaa tällä alalla ja komissio tekee sitten ehdotuksen näiden suositusten pohjalta. Ja kolmas asia, luettelo rikkomuksista. Parlamentti sitten palaa siihen, millaisia kynnysarvoja näille rikkomuksille asetellaan. Sitten esimaksetut kortit. Tähän asiaan yritin löytää ratkaisu. Ja viidenneksi seuraamukset. Neuvosto halusi selventää tiettyjä parlamentin ehdotuksia ja tästä asiasta on käynnistetty työ ja lopuksi vielä mandaatti tekniselle työlle. Teknistä työtä tehtiin seuraavana päivänä 5. huhtikuuta kaikissa kysymyksissä, jotka tulivat mainituksi. Kolmikantaneuvottelut jatkuvat sitten ensi kuussa 10. toukokuuta. Eli tämä siis näistä teknisistä kokouksista. Ja sitten siirrymme seuraavaan kohtaan. Eli Euroopan keskuspankin varapääjohtaja, tervetuloa vielä kerran valiokuntakokoukseen. Te esittelette nyt Euroopan keskuspankin vuosikertomuksen. Se julkistettiin nettisivuilla juuri muutama minuutti sitten. Siinä katsotaan rahapolitiikkaa ja taloudellista kehitystä vuonna 2016 ja siinä kerrotaan eurojärjestelmän toiminnasta monilla aloilla. Ja lisäksi Draghi on lähettänyt tämän Tajanille 4. huhtikuuta ja siinä on liite, jossa on EKPn vastauksia, joita parlamentissa esitettiin. Ramon Tremossa oli esittelijä ja kirje on toimitettu teille viime viikon lopulla ja toivottavasti olette sen saaneet. Ja artiklan 284 mukaisesti Vuosikertomus täytyy toimittaa Euroopan parlamenttiin, komission ja neuvostoon. Ja Ekon valiokunta laatii tästä valiokunta-aloitteisen mietinnön. Tätä ei vielä ole määrätty kenellekään, mutta SND ilmeisesti saa hoitaakseen tämän asian. Näiden käytänteiden mukaisesti aluksi EKP pitää alustuspuheenvuoron, jonka nyt hoitaa siis varapäijohtaja Konstantio. Hän saa korkeintaan 15 minuuttia, sen jälkeen sitten kysymyksiä ja vastauksia. Kaksi minuuttia kysymykseen, kolme minuuttia vastaukseen, eli viiden minuutin pätkissä. Meillä on täällä puhujalista, jonka poliittiset ryhmät ovat allekirjoittaneet, ja jos aikaa jää yli, niin sitten voimme ottaa lisäkysymyksiä. Eli minä päätän nyt tähän, eli varapääjohtaja saa nyt käyttää puheenvuoron ja on hienoa siitä, että käymme tätä keskustelua nyt hiukan myönteisemmässä ilmapiirissä, koska Euroopan talous nyt pärjää suhteellisen hyvin ja varmasti tästä kerrotte meille lisää. No, tervetuloa. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa talous- ja asianvaliokunnan jäsenet. On kunnia olla täällä valiokunnassa esittämässä EKPn vuosikertomus 2016 vuodelta. Vuosikertomus on olemainen osa demokraattista vastuuvelvollisuuttamme. Se tukee demokraattista keskustelua koskien meidän, meidän päätöksiämme. Vastuuvelvollisuutemme ei pysähdy ilmoitusvelvoituksiimme. Tätä kautta voimme ke- keskustella vuosikertomuksesta Euroopan kansan edustajien kanssa. Kan- otamme vastuumme suhteessa Euroopan parlamentin vakavissamme. Tämä on tämän prosessin alkua, joka on hyvin vakiintunut. Tänään keskustelemme ja meillä on säännöllistä vuoropuhelua toimielintemme kesken. Tämä vaikuttaa myös Euroopan parlamentin päätöslauselmaan koskien EKPn vuosikertomusta. Tämä on meille tärkeää, koska me haluamme tehdä varmaksi sen, että toteutamme demokratista mandaattiamme, joka on myönnetty EKPlle. EKP on riippumaton, joten se, jotta se voi toimia mandaattinsa rajoissa ilman poliittista vaikuttamista. Ja se on demokratisen juristi vastuullinen ja varmistaa, että se todellakin toimii mandaattinsa mukaisesti. Niin kuin tapana on tänään, me tulemme julkaisemaan myös palautetta koskien teidän päätöslauselmaanne aikaisemmasta vuosikertomuksestamme. Johdantona tulen käsittelemään rahapoliittisia päätöksiä viime vuonna ja miten ne ovat vaikuttaneet EKPn päätavoitteeseen, nimittäin hintavakauden säilyttämiseen. Sitten korostan, kuinka tärkeää on hyvä rahoitusjärjestelmä euroalueelle ja sen menestykselle. Euroalueen elpyminen ja tuki, jota EKPn rahapolitiikka on myöntänyt 2016, oli monin tavoin sellaista, että se reagoi erittäin haastavaan vuoteen. Viime, viimeksi kun puhuin tässä valiokunnassa viime vuoden huhtikuussa, kokonaistalous oli pääsemässä vaikeasta tilanteesta, rahoitusepävakauden tilanteesta. Tämä episodi jälleen aiheutti toisen vaiheen syvää pessimismiä koskien ei vain maailmantalouden kykyä synnyttää myönteistä kasvua, vaan myös keskuspankkien kyky ohjata talouksia soventamalla epätavanomaista rahapolitiikkaa. Inflaatio oli todella alhaalla ja, se, ja tähän vaikutti myös hyödykehintojen lasku. Vuosi on kulunut ja osittain johtuen toimista, jotka jo ryhdymme siihen aikaan, vaikka toiset muuta väittivät, makrotaloudelliset olosuhteet ovat parantuneet ja euroalue on synnyttänyt myönteisiä uutisia. Deflaatiopelot ovat hälvenneet huolimatta kansainvälisestä tilanteesta BKT kasvoi vahvalla tavalla 1,7 prosentilla viime vuonna ja tämän vuoden alussa taloudelliset, talouden ilmasto on parantunut. Työttömyys on alhaisimmillaan he, toukokuusta 2009 ja yli 4,5 miljoonaa ihmistä ovat nyt työllistettyinä enemmän kuin kolme vuotta sitten. Meidän toimenpiteemme ovat myös vähentäneet sirpaloituneisuutta jäsenvaltioiden kesken. BKTn kasvun jakautuminen, inflaatioasteet ovat alhaisimmalla tasollaan, raha liiton alusta lähtien. Kun katsotaan taaksepäin tilannetta, voimme nähdä, miten toimenpiteet, joihin ryhdyimme viime vuoden maaliskuussa, ovat todellakin näkyneet laajemmassa taloudessa. On pystytty kannustamaan rahapoliittisen keinoin. On saatu aikaan uusia puskureita ja tätä kautta voidaan auttaa elpymistä ja tehdä sitä vahvempi ulkoisille sokeille ja epävarmuuksille. Joulukuussa 2016 me päätimme laajentaa omaisuusosto-ohjelmamme joulukuulla 2017 vaikkakin vähemmän kuin ennen 60 miljardia äh, kuussa tämän vuoden huhtikuusta eteenpäin koska hinta-vakauden riskit ovat myös vähentyneet. Nämä turvatakeet rahoitusoloissa, jotka ovat vielä välttämättömiä, jotta voidaan palauttaa terve inflaatiosato lähelle 2 prosenttia keskiaikavälillä. EKPn toimet maaliskuussa 2016 ovat tukeneet rahoitustilanteen paranemista. Ne ovat auttaneet edelleenkin pankkien lainanantokorot ovat laskeneet. Ja koskien lainoja, joita on annettu ei-rahoituslaitoksille ja asuntolainoille. Tämä kaikki on, korot ovat historiallisen alhaisella tasolla. Kaiken kaikkiaan toukokuusta 2014, siis välittömästi sen jälkeen kun teimme päätöksen 2014 paketista antaa rahapoliittista tukea kasvulle ja tukea reaalitaloutta. Pankkilainantokorot ovat nyt noin 120 korkopistettä lainoissa yrityksille ja 110 peruspistettä asuntolainoille. Samoin lainanantomäärä on huomattavasti lisääntynyt kun lainoina on enemmän yrityksiä, nyt ollaan 2 prosentissa tämän vuoden helmikuussa ja 2014 toukokuussa taas oltiin miinus 2,9 prosentissa ja sitten 2,3 prosenttia lainoja on annettu talouksille kotitalouksille. PK-yritykset, jotka ovat tärkeitä EUn taloudessa, ovat hyötyneet tästä huomattavasti. Niiden rahoituksen saanti on parantunut ja niiden lainakustannukset ovat laskeneet 40 korkopistettä maaliskuusta 2016 ja noin 180 korkopistettä toukokuusta 2014. 2016 vuoden loppuun mennessä elpyminen selvästi vahvistui ja laajeni yli sektorien ja maiden. Kaikki maat ovat nyt kasvutilanteessa. Kun tiedot tämän vuoden alusta osoittavat, että kasvu saattaa vielä nopeutua kuitenkin. Rahoituskriisin perintö edelleenkin määrittää tämän päivän talouden toimivuutta monin tavoin kun on hyvin paljon käyttämättömiä resursseja, pohjainflaatio edelläkin pysyy alhaisella tasolla. Kulut maaliskuun arviot osoittavat, että kuluttajahintainflaatio on laskenut 1,5 prosenttia 2 prosenttiin helmikuussa ja tämä pohjainflaatio väheni 0,9-0,7 prosenttiin me olimme aikaisemmin varoittaneet siitä, että kuluttajahintainflaatio voisi laskea keväällä johtuen vertailuajankohdan vaikutuksen verrattuna viime vuoden tilanteeseen johtuen hyödykehinnoista, yleishinnoista ja muusta. Pohjainflaation lasku kuitenkin oli pettymys kotimaan talouden moottorit, erityisesti palkat, eivät vieläkään ole reagoineet elpymiseen e, ja siihen, että tuotantokuilu on kaventunut johtuen. Hiljattaisten arvioitemme mukaisesti inflaatio todennäköisesti nousee 1,7 prosenttiin 2019, mutta se tarkoittaa sitä, että pohjainflaatio on 1,8 prosentissa ja palkkakehitys 2,4 prosenttia lisäykset palkoissa verrattuna perusskenaarioon on olennaista henkilökuntamme arvioinnille koskien kasvua ja inflaatiota ja toteutuvatko ne vuonna 2019 lisäksi. Lähiaikavälin inflaatio on siis todennäköisesti nousemassa johtuen energian ja ruoan hinnan nousuista. Keskiaikavälin tavoite on vielä sama Erityisesti kuluttajahintainflaation kehitys tulemina vuosina jatkossakin on erittäin riippuvainen rahapoliittisesta tuesta. rahapolitiikka pääasiassa keskittyy säilyttämään hintavakautta. EKP kuitenkin äh, pyrkii myös identifioimaan ja arvioimaan mahdollisia vaikutuksia äh, euroalueen rahoitusjärjestelmän epävakausta johtuen. Meidän vuosikertomuksessa esitämme neljä riskiä. Ensinnäkin globaalit riskilisät ovat kasvaneet, koska poliittinen epävarmuus on lisääntynyt eh, johtuen markkinahinnoittelusta. Toinen pankkien kannattavuus myös heikoissa kantimissa. On tehty rakenteellisia muutoksia ja haasteita on matalan korkokoron tilanteessa ja nimellisen kasvu on myös alhaista. Sitten poliittinen epävarmuus, joka liittyy uudistuksiin, niin velkan kestävyysongelmia on valtiotasolla ja samoin maataloussektorilla likviditeettiriski on nousemassa johtuen investointirahoitussektorista ja se voi vaikuttaa laajemmin rahoitusjärjestelmään. Järjestelmäriskit euroalueella ovat asioita, joita se, seuraamme valppaasti ja otamme huomioon riskit maakohtaisesti ja makro vakausvälineitä käytetään, että voidaan tarttua näihin maakohtaisiin tai sektorikohtaisiin riskeihin. Kuten te tiedätte, makrovakaustoimenpiteiden päätöksistä vastuu jaetaan kansallisten viranomaisen ja EKPn välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme tehostaa makrovakaustoimiamme välineiden välillä, joita on annettu EU-lainsäädännössä käyttöön. EKP vahvistaa rooliaan, mitä tulee makravakauspolitiikkaan 2016, ja se ryhtyy toimiin parantaakseen avoimuutta EKPn joiden, joissakin maissa on ollut riskejä asuntosektorilla, mutta kuitenkin järjestelmän riskit ovat edelleenkin maltillisia euroalue. Siksi laaja-alainen lisääntyminen ja tasoittavissa puskureissa ei ollut tarpeen euroalueella. Tämä sopii yhteen päätösten kanssa, joita kansallistasolla oli tehty. Meillä oli erittäin hyvä yhteistyösuhde viime vuoden aikana kansallisilla tasoilla, kansantasojen kanssa. Avoimuus makrovakauspolitiikassa otettiin esille myös EKPn makrovakaustiedotteessa, joka julkaistiin viime vuoden maaliskuussa. Vuosikertomuksemme keskittyy toimiin, jotka ovat tarpeen, jotta voidaan voittaa kriisin vaikutukset pankkisektorille, jota edelleenkin on. Päättäväistä toimintaa tarvitaan alakohtaisesti, kansallisesti ja Euroopan tasolla. Ensinnäkin pankkien täytyy jatkossakin sopeuttaa yritysmallejaan, jotta paremmin ottavat huomioon matalan koron tilanteet. Tämä on osoitettu analyysissä, joka löytyy tästä kertomuksesta puhutaan ihan tästä strategiasta, todennäköisesti se riippuu jokaisen pankin ydinpiirteistä. Sopeutukset, korjaukset voivat liittyä rajatyttäviin fuusioihin ja yrityskauppoihin. Sitten tarvitaan huomattavia toimia, että voidaan ratkaista ongelma, joka liittyy järjestämättömiin lainoihin, missä määrin makrova, ongelman makrovakauteen liittyvä. Siinä tarvitaan kattavaa, vaaditaan kattavaa toimintaa EU-tasolla. Toimiin pitäisi ryhtyä sidosryhmien kesken myös kansallisella tasolla. Tämä kaikki pitäisi harmonoida eh, eurooppalaisessa tarkassa suunnitelmassa koskien esimerkiksi omaisuudenhoitoyrityksiä ja pitäisi vähentää näitä järjestettyjen lainoja pankkien taseesta. Kysymystä käsitellään myös prioriteettikysymyksenä, mitä tulee mikrotalouden vakauskysymyksiin. Sitten rahoitusasetukseen EKP toimii kansainvälisellä Euroopan tasolla, pyrkii varantamaan se ottaa riittävästi huomioon sekä makro- että mikrotason vakauteen liittyvät kysymykset. 2016 Baselin pankkivalvontakomitea sopii eri, eri uudistuksista mukaan lukien se, että otetaan huomioon pankkien rahoitusasteen korkoriski, ja otetaan huomioon pankkien investoinnit ja, ja, ja niiden kokonaistappion kasvukyky. Teillä kysymys te, käsiteltiin myös tilinpitokysymyksiä ja pilari kolme on tässä erittäin tärkeässä roolissa. Basel 3 paketin loppuun viemisessä pankkien johtajat, Baselin komitean johtoryhmä laati työohjelman ja haluaa viedä työnsä loppuun ja vähentää liiallista riskipainovaihtelua riskipainotussa omaisuuserissä samoin pyrki sopivaan oikeasta velkaantumisasteesta 2017. Pankkien johtajat olivat tyytyväisiä edistyksestä Baselin komiteassa uudistusten kohdalla. Tarvitaan kuitenkin enemmän aikaa, jotta voidaan viedä loppuun nämä uudistukset. Työn odotetaan päättyvän lähitulevaisuus kuitenkin on ratkaisevan tärkeää, että viemme loppuun kriisin jälkeisen uudistuspaketin, emmekä pura edistystä, jota on viime vuosina saatu aikaan. EKP jatkossakin tukee työtä kansainvälisellä tasolla saavuttaakseen sopivan sääntelykehyksen, jotta saadaan aikaan tällaiset toimintamahdollisuudet viimeisen neljän vuoden aikana. Me olemme edistyneet huomattavasti Euroopan tasolla, nimittäin on perustettu pankkiunioni. Tässä vaiheessa on ratkaisevan tärkeää ottaa lisä, tarvittavat lisäaskeleet, jotta voidaan viedä se loppuun. EKP on auttanut ja jatkossakin auttaa, jotta saadaan aikaan nämä kaksi prosessia. Riski riskin vähentäminen, riskin jakaminen keskuspankin mandaatin mukaisesti. Tässä mielessä, jos nopeutetaan työtä ja luodaan myös Euroopan talletussuoja, äh, järjestelmässä on olennaisen tärkeä. Kriisinratkaisurahaston luominen on myös tärkeä. EU regulatory framework tässä edistetään ihan oikeaan suuntaan, mitä tulee riskin vähentämistoimiin voidaan odottaa, että tämä vaikuttaa huomattavalla tavalla ja vahvistaa pankkisääntelyä, valvontaa ja kriisin ratkaisua, vaikkakin vielä on asioita, joita voidaan parantaa. Nämä saavutukset sääntelypuitteissa pankkien kohdalla eh, liittyvät muihin sääntelyaloitteisiin rahoitusmarkkinoille ja rahoitusinfrastruktuureille. Pitää toimia päättäväisesti ja saada aikaan pää- pääomamarkkinaunioni. Se on EUlle prioriteettikysymys, samoin EKPlle. Eh, pääomamarkkinaunioni voi lisätä kriisin jakoa rajat ylittävissä investoissa myötä vaikuttaa makrotalouden vakauteen, rahoitusvakauteen ja helpottaa rahapolitiikan siirtymistä eh, talouteen euroalueella. On myös tärkeää saada aikaan oikeudellinen perusta makrovakausvälineille, joita voidaan käyttää ja näin tarttua riskeihin rahoitusvakaudessa, jota syntyy pankkisektorin ulkopuolelta. Samoin pyytään arvioimaan muita, muiden kuin rahoituslaitosten toimintaa, jotka eivät ole pankkeja. Vielä lopuksi euroalueen talous on osoittanut huomattavaa kestävyyttä 2016. Elpyminen on edistynyt ja on nyt nopeutumassa. Meidän rahapoliittinen luonne sopii tilanteeseen, eikä tarvita nyt korjauksia tässä vaiheessa. Kuitenkin jatkossakin olemme valmiit reagoimaan kasvua heikentäviin shokkeihin suhdannet ovat kuitenkin parantuneet. Silti meidän täytyy viiväksi tarttua näihin kriisin perintökysymyksiin ja vahvistaa rakenteita unionissa. Huomenna olisi ollut yhdessä äh, entisen Euroopan parlamentin puhemiehen Emilio Colombon syntymäpäivä. Haluaisin muistuttaa hänen sanoistaan noin 40 vuotta sitten jotka ovat erittäin ajankohtaisia nyt, kun, me, kun yksi jäsenvaltio on ilmoittanut, että se aikoo jättää Euroopan unionin lainaan häntä. Meillä ei ole mitään syytä omahyväisyyteen tämänhetkisessä Euroopan unionin tilanteessa huolimatta ponnistelusta, joihin olemme ryhtyneet. Eurooppalaisina me voimme todella vaikuttaa silloin, kun pystymme löytämään oikeat yhteiset ratkaisut aikamme ongelmiin. Nämä sanat muistuttavat meitä siitä, kuinka tärkeää meidän vastuumme on unionissa. Meidän jatkuvasti pitää pyrkiä yhdessä saavuttamaan parempaa taloudellista tilannetta kansalaisillemme. Kiitoksia. Kiitoksia varapääjohtaja näistä selityksistä ja tästä historiallisesta katsauksesta. Sitten kysymyksiä ja vastauksia ja noudattakaa aikataulua, koska olemme hiukan aikataulusta jäljessä. Ensin kansanpuolueesta Moresan. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja, varapääjohtaja. Kiitoksia, että tulitte esitelmään meille vuosikertomuksen. Tietysti rahapolitiikan toimet, joita EKP on tehnyt, ne epäilemättä ovat vaikuttaneet myönteisesti kokonaisuudessaan rahoitustilanteeseen taloudessa, niin kuin voimme nyt todistaa. Euroalueen infla, infla, inflaatio saavuttaa EKPn tarkitteet tavoitteet ja se tulee, se voidaan pitää kestävänä keskipitkällä aikavälillä. Huolimatta tästä, pääjohtaja Draghi totesi äskettäin, että EKPllä ei ole suunnitelmaa muuttaa sitoumustaan, pitää kannattavisen helpottamisen odotetaan sen vaikutuksia, vaikkakin EKP tietää, mitä haittapuolia on kielteet negatiivisista korkotasoista, mitä te odotatte? Milloin odotatte, että euroalue pystyy tulemaan toimeen ilman rahapoliittista tukea siinä muodossa, kun se on saanut sitä viime vuosina? Ja mitä toimia voimme odottaa EKPltä? Ja mitä vaikutuksia te odotatte olevan markkinoilla eh, tässä mielessä? Toinen kysymykseni liittyy nykyiseen eh, omaisuuden osto-ohjelmaan – Siinä kassantijoiden johtaa sijoitkin valtiot ovat voineet välttää tätä kautta välttämättömiä uudistuksia julkiseen velkaan. Miten, miten te arvioitte, miten nämä sektorikohtaiset vääristön vaikutukset ovat, joita johtuu tästä osto-ohjelmasta? Ja viikonlopun aikana Dobrovskis, komission varapuheenjohtaja, puhui budjettista euroalueelle. On jäsenvaltioita, jotka uskovat, että Tämä merkitsisi perustamisopimusten muuttamista. On myös lukuisia sidoryhmiä, jotka ovat tässä keskustelussa puhumassa siitä, että pohdittaisiin sitä, mitä tehtäisiin Euroopan, että luotaisiin Euroopan valuuttarahasto. Voisitteko antaa meille yleisnäkemyksen keskustelusta, jota käydään Euroopan investointipankin kanssa ja siitä, miten mahdollisesti suhtaudutaan tähän eh, budjettiin Euroopan tai Euroopan valuuttarahastoon. Three minutes, so... Eli kolme minuuttia vastausta, Uh, well, first in what regards the... No ensinnäkin, mitä tulee meidän politiikkamme asianmukaisuuteen, totta kai joka hetki, jos me emme ole muuttaneet päätöksiä, olemme nähneet, että päätökset ovat asianmukaisia ja, ja me seuraamme tietoja, jotka ovat saatavilla. Toiseksi nämä projektit, jotka on juuri on julkaistu, jossa on mainittu luvut, jotka johtavat tämän 1,7 prosentin inflaatio vuonna 2019, ovat sellaisia, että ne perustuvat tietysti lukuisiin oletuksiin. Ja yksi oletus on, että rahapolitiikka pysyy ennallaan, sillä teknisesti se, mitä näissä projektioitoissa huomioidaan, ovat jatkuvat muutokset. Arvoisa, me katsomme, mitä markkinat odottavat tulevista korkotasoista, jos me nyt, oleks nyt jonkun tekninen, jos me kysymme, mitä ovat markkinoidotukset, ajatellen kehitystä, jotka liittyvät overnight rateihin, jotka ovat ne arvot, joihin, jotka vaikuttavat suoraan meidän päätöksimme. Nämä markkinoidotukset, niin osalta myönteinen kehitys olisi nähtävissä vasta vuonna 2020, joten oletukset, jotka tehdään projektion tekemisiin, ovat siis tässä. Joten on välttämätöntä, että nämä projektio luodaan sille perustalle, että pysyy tämä monetäärinen tuki, joka on huomattavaa. Ja kuten sanottu, me, meillä on ollut tämä suhteellinen takaisku siinä, että on tapahtunut inflaation putoamista. Nyt on kohtaamassa saman haasteen, jonka Yhdysvallat kohtasi oman politiikkansa osalta lukuisien vuosien aikana, jolloin vuotuinen työllisyysaste putosi eivätkä tähän reagoitu palkoissa, niin sitten vain odotettiin, ja sitten vasta äskettäin tapahtuu reaktio tähän talouden kehitykseen. Me olemme kohtaamassa saman ongelman, mutta projektiot ennakoivat sitä, että tapahtuu tiettyä nopeutumista palkkakustannuksissa ja yksikköpalkkakustannuksissa. Mitä tulee näihin sektorikohtaisiin vääristymiin, en usko, että näitä on, koska me ostamme pääasiassa ja joukkovelkokirjoja, jotka ovat benchmark kaikille muille – välineille, joten ei ole mitään vääristymää ja meillä on huomattavasti pienempi osto-ohjelma, mitä tulee tällaisiin yhtiöiden velkakirjoihin, mutta ostamita sadoilta liikelaskijoilta, joten ei ole olemassa mitään sektorikohtaista vääristymää tässä. Ja mitä tulee sitten budjettikapasiteettiin ja mahdolliseen kehitykseen, mikä koskee vakausvälinettä, en tässä vaiheessa sanoisi, että olemme käymässä mitään keskusteluja näistä, mutta minä vain muistuttaisin siitä, että budjettikapasiteetti euroalueelle on yksi asioista, jotka on mainittu viiden puheenjohtajan puhemiehen raportissa, jota me tuemme, ja se on julkinen. Ja tuossa kertomuksessa ei puhuta mitään vakautusmekanismin kehityksestä. Niin, Kiitos sitten SNDstä, Pelmaus Kiitoksia. Niin, varapääjohtaja. Tässä vuosikertomuksessa on paljon myönteisiä asioita. Siellä on mainittu nyt tämä laajennettu budjettikohta. Tässä puhutaan alijäämistä ja suosituksista, joilla pitäisi tukea kohdennetusti investointeja ja sitten EKPn rahapolitiikan menestys, kun on näytelty yritysten rahoittamista, mutta vuosikertomuksessa on myöskin keskusteltu tulevaa rakennetta rahoitusvalvonnan puitteissa ja sitä, että pitää uudistaa tätä vakavaraisuuslainsäädäntöä. Voitko kertoa hiukan enemmän siitä, miten te näette tämän keskustelun? Tämähän on avointa keskustelua. Komissio on käynnistänyt jo kuulemiset. Olisi erittäin hyvä, jos me voisimme kuulla teidän näkökantanne. Ja sitten vielä yksi lisäkysymys. Transparency International on juuri julkistanut raportin, jossa puhutaan eturistiriitta riskeistä EKPssä ja siitä, että jotkut säännöt, jotka liittyvät näihin karenssiaikoihin, kun kyse on johtokunnan jäsenistä tai virkamiehistä, niin missä ajassa he voivat siirtyä yksityiselle puolelle – sitä ei ole otettu vielä EKPn omiin sääntöihin mukaan. Eli aiotteko miettiä sitä, millä tavalla voitaisiin vastata tähän Transparency International esittämään kysymykseen? Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ensimmäiseen sanoisin, että me olemme julkistaneet jo hyvin kattavan raportin joka on vastaus tähän komission tekstiin. Ja jos nyt otan esiin muutaman kohdan. Ensinnäkin haluaisimme että tässä vakavaraisuuskysymyksen puitteissa tunnustettaisiin tämä SSMn olemassaolo. Ja tämä on tärkeää, koska kun tämä luotiin, EKP sai valtuuksia, jotka liittyvät vakavaraisuusvalvontaan. Ja sitä ei ole edes mainittu tässä uudessa tekstissä. Ja katsomme, että meidän pitäisi EKPlle antaa vakavaraisuusvalvonnan virallisen valvojan tehtävä, niin kuin on tehty muissakin tapauksissa, kun keskuspankit on nimetty vakavaraisuusvalvoja viranomaiseksi. Me myöskin olemme ehdottaneet, että laajennetaan välineitä, jotka on mainittu vakavaraisuuspolitiikassa, joita pitäisi kehitellä. Ja toinen asia, meidän pitää selventää sitä, että kakkospilari valvonnan puitteissa se ei saa olla silloin yhteydessä vakavaraisuuskysymyksiin ainoastaan. Niiden pitää kohdistua ainoastaan ongelmiin, joita tarkastellaan erikseen. Ja tämä on tärkeää, jotta voidaan jakaa vastuu vakavaraisuusvalvonnan valvojan ja sitten makrotason valvonnan välille. Tämäkin on tärkeä kysymys. meillä on sitten kattavampi teksti, jossa on enemmän tietoja kuin mitä voin nyt ottaa esille. Ai niin, sitten vielä tämä toinen kysymys. Niin, ihan lyhyesti. Olemme olleet yhteydessä Transparency Internationaliin. Meillä on ollut paljon kokouksia heidän kanssaan EKPssä. Olemme reagoineet tähän raporttiin konkreettisiin tapauksiin ja kävimme jopa julkista keskustelua tästä raportista johtokunnan jäsenten tasolla. Eli me todennäköisesti olemme todenneet, että halusimme käydä tästä keskustelua. Ja raportissa kehutaan paljon EKPn hiljattain toteuttamia toimia, jotta voidaan saada enemmän avoimuutta. Ja sitten eturistiriidoista sanoisin kaksi asiaa. Ensinnäkin, mitä tulee tähän johtokunnan jäseniin ja tämä karenssiaika, eli aika, jolloin ei voi siirtyä rahoitusalalle. Se oli yksi vuosi, ja sitten, sitten muiden osalta on sitten sopimus käytännön säännöistä, jossa on myöskin mainittu, että tämä karenssiaika on yksi vuosi. Sitten valvontakomitean jäsenten osalta lainsäädännössä on puhuttu kahden vuoden ajasta. Eli tämä on tilanne. Tällä hetkellä me analysoimme näitä kysymyksiä mutta meillä kuitenkin on sääntöjä, joita sovelletaan näihin johtokunnan jäseniin EKPssä. Kiitos. Sitten ECRstä Bernd Luke. Thank you very much, Ludwig. Kiitos. Minä en puhua saksaa. I will speak in German. En puhua saksaa. Ich möchte zu... Minä halusin aluksi jatkaa kysymyksestä tai vastauksesta, jonka te niin, haluaisin aluksi jatkaa vastauksesta, jonka annoitte kollega Muressanille, joka liittyy inflaatioennusteisiin, joita EKP on tehnyt. Jos ymmärsin oikein, nyt julkaistut inflaatioennusteet perustuvat sille, että lähdetään liikkeelle siitä, että lyhytaikaiset yönylikorot pysyvät kielteisellä negatiivisella puolella vuoden 2020. Kysymykseni kuuluu, te varmastikin olette olette tehnyt jonkinlaisen herkkyysanalyysin tästä asiasta. Voisitteko puhua jotenkin elastisisuudesta puhuen sanan, miten voidaan ennustaa inflaatiota siinä tapauksessa, että lyhytaikaiset korot esimerkiksi ovat yhden prosenttipisteen korkeammalla kuin ennuste. Miten herkkiä ovat teidän tuloksenne ja minkälaisia inflaatioasteita voidaan odottaa, jos tapahtuu jonkinlainen monetäärinen kontraktio tai voimakas ekspansio? Toinen kysymykseni koskee ongelmaa, joka liittyy näihin Sie haben das Problem ja angesprochen. Sie haben järjestämättömiin lainoihin te puhuitte siitä, että luodaan mahdollisesti tällainen äh, roskapankki, omaisuudenhallintayksikkö. Ja mm, kuka sitten kantaa riskit tästä? Meillä on, oli selvitys, jonka kollegamme Helvish teki joka varoitti tai jos puhui sen puolesta, että riski jäisi veronmaksajan kannettavaksi, siis rahoitukset, riskit, jotka liittyvät tällaiseen roskapankkiin, ja puhui siitä, että olisi sellaisia määräyksiä, jotka johtavat siihen, että viime kädessä riski palaa takaisin pankkien kannettavaksi, jotka ovat vastuussa näistä rahoituksesta riskeistä yleensä. Miten te arvioitte tilannetta? Tehän puhuitte, te puhutte lainkaan siitä, miten riski pitäisi, kenelle se pitäisi osoittaa. <clears throat> Thank you very much. On the first question. Uh, niin ensimmäisestä kysymyksestä. Tekninen oletus, joka liittyy näihin projektioihin, ottaa huomioon lyhyen tähtäyksen ja pitkän tähtäyksen äh, arvot markkinoilta. Projektioiden alkuvaiheessa me jopa mietimme sitä, että äh, nämä arvot työtäisiin siihen, sille tasolle, jolla ne olivat projekti on käynnissä, kun, mutta kolme vuotta sitten me aloimme käyttää markkinoiden odotuksia näistä arvoista, että emme sitoutuisi näihin, mitenkään me olemme tässä mielessä riippumattomia joka tapauksessa, jos tilanne taloudessa tai siinä, mitä liittyy inflaatiokehitykseen, antaisi jotakin uusia merkkejä. Me totta kai katsoisimme uudestaan, mikä on meidän politiikkamme tilanne. Ja tämä siis riippuu siitä, miten tämä, millaista meidän kehitys tulee olemaan. Tämä tästä. Minä en ole tietoinen mistään simuloinneista tai niiden tuloksista. Olen tehnyt jotakin simulointeja muissa yhteyksissä, jotka liittyvät siihen, mikä vaikutus pankkeihin voisi olla sillä, että korkotasot nousisivat. Mutta emme makrotaloudelliseen malliin, joku on tehnyt henkilöstössä, minä en ole tässä tietoinen kuitenkaan mistään luvuista, jotka liittyisivät tähän, olen pahoillani. Mitä tulee sitten näihin M, M, EBRiin, eli siis ei ole olemaan minkään yleiseurooppalaisen pankin puolesta. Minä puheissani, siis järjestämättömistä lainoista puhuttaessa, minä äskettäin tein selväksi, että se, mikä olisi soveliaampaa, olisi se, että olisi eurooppalaista eurooppalainen määräys, joka liittyy siihen, miten harmonisoidaan nämä piirteet, jotka siihen liittyvät, mutta tämä jäisi kansallisella tasolla hoidettavaksi, eli esitä mikään eurooppalainen strategia, koska todellakin kysymys on eurooppalaisesta ongelmasta ajatellen sitä, on näiden järjestelmättömien lainojen suuruus ja se epäilys, joka tästä sitten heijastuu Euroopan pankkisektorin ylle. Tämä tämän selkeyttämiseksi, ja niin kuin tiedätte oikein hyvin, näitä omaisuudenhoitoyhtiöitä on käytetty hyvin Irlannissa muutamassa muussakin paikassa ympäri maailmaa. Ne ovat, se on tavallinen neuvo, joka tulee kansainvälisestä valtarahastolta, että jotta voidaan hoitaa hyvin huomattavalla tavalla, en voida vähentää näitä järjestämättömiä lainoja. Voidaan luoda tällaisia omaisuudenhoitoyhtiöitä, jotka, jotka jos ne on huolellisesti perustettuja, eivät aiheuta kielteisiä tuloksia. Se johtaa vain siihen, että on enemmän aikaa selvittää nämä omaisuuserät ja yrittää myydä niitä. Tilanne pankkisektorilla paranee ja silloin elpymistä voidaan paremmin tukea, niin silloin sitten elpyminen itsessään nostaa omaisuuserien hintoja, mikä sitten johtaa siihen, miten nämä omaisuudenhoito yksiöt, yks, yhtiöt voivat hoitaa. Ja tätä kautta voidaan saada jopa voittoja. Irlannissa näin on tapahtunut nimenomaan johtuen siitä elpymisestä, mikä siellä on tapahtunut. Tämä ei siis välttämättä ole ongelma, joka johtaisi siihen, että tappioita tässä nyt jaettaisiin jonnekin, mutta, mutta alussa tietysti on tappioita, jotka sitten jäävät pankkien kannettavaksi. Silloin kun ne siirtävät nämä omaisuusrettoihin, sillä on tietty hinta, näin se toimii. Mutta otetaan, kuka ottaisi riskin? Kenen tulisi ottaa riski? Kenen tulisi ottaa riski omaa tällaista omaisuudenhoitoyhteisöstä? Nämä omaisuudenhoitoyhtiöt on luotu ovat julkisia ja yksityisiä, joten osakkeiden omistaja, esimerkiksi Sloveniassa se on täysin julkinen, mutta mutta ne ovat 51 prosenttia pääomasta, pääomasta julkista ja sitten loppu on julkista. Niin kuin tiedätte, tällaisten yhtiöiden pääoma on pieni verrattuna koko taseeseen, joka niin, jopa ne sitten kehittävät. Now for Alde, uh, Kiitos sitten Turvallisallista. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän EKPn varapääjohtajaa siitä, että tuli kokoukseen tänä iltapäivänä pari kysymystä. Ensimmäinen vieläkin on varsin hälyttävä tilanne, tarve rakenneuudistukselle euroalueella yleisesti ottaen on näin. Ja joissakin jäsenvaltioissa tilanne on aivan erityisen vakava. Onko EKPlla välineitä tarttua tähän tilanteeseen? Vai onko tämä jotenkin vaihdettu sivuun? From a theoretical point of view, probably... Sitten toinen kysymys, ehkä kiinnostavampi riippuvuus rakenneuudistusten ja äh, ennaltaaktiivisuuden kustannustehokkuuden vailla Tätä voidaan mitata eri tavoin. Joskus me voidaan vain laskea palkan suhde, tuo, tuotantoon, mutta London School of Economics ja Englannin keskuspankin äh, analyysin mukaan äh, tai kuulin tällaisessa tilaisuudessa, missä esitettiin tekijöitä lukuja tuottavuudesta eri Euroopan maissa, ja ne kaikki oikeastaan olivat alaspäin suuntautuneita. Mitä EKP voi vetää tästä johtopäätöksenä tämän tyyppisestä kehityksestä? Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Ensimmäinen kysymys EKPn välineet. Ei meillä tietenkään tällaisia välineitä ole. Me harjoitamme vain rahapolitiikkaa, mutta jos luodaan myönteiset talouden olosuhteet, silloin tilanne paranee ja me olemme myötävaikuttaneet itse elpymiseen. Tämän pitäisi taas sitten helpottaa rakenteellisten uudistusten loppuun viemisessä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että kun katsotaan OECD-lukuja, OECD julkaisee säännöllisesti arvioita rakenne, rakenteellisista uudistuksista jäsenvaltioissaan, on useita euroalueen valtioita, jotka ovat tehneet paljon rakenne, rakenteellisia uudistuksia ehkä paineen alla, markkinoiden edessä, jota tarvittiin. Ja sitten taas on niitä maita, jotka eivät ole olleet yhtä haavoittuvaisia kriisin aikana sen jälkeen ja ovat nyt tehneet joitakin uudistuksia, joita on ehdotettu OECDn suosituksissa eivätkä ne ole juurikaan erilaisia kuin ne rakenteelliset uudistukset, jotka joka vuosi hyväksytään Euroopan talouspolitiikan ohjausjakson yhteydessä maakohtaiset suositukset siis. Täytäntöönpano on ollut todella suuri pettymys. Varsin matalalla tasolla on täytäntöönpantu näitä uudistuksia mutta meillä ei siis näitä välineitä ole. Mutta me jatkuvasti keskustelemme kuitenkin näistä kysymyksistä ja te löydätte juuri tämän hetki tästä vuosikertomuksesta kohdasta 4 sivuun 41. Siellä juuri käsitellään rakenteellisia uudistuksia ja minkä tyyppisiä rakenteellisia uudistuksia me haluaisimme nähdä toteutuvan. Ja me tiedämme, ja IMF on myös äh, käs- kaksi vuotta sitten käsitellyt asiaa ja se, että nyt rakenteelliset uudistukset ovat helpompia silloin, kun jonkin verran kasvua on olemassa, koska jotkut uudistuksista vaikuttavat lyhyellä aikavälillä kielteisesti ja vasta myöhemmin sitten tulee myönteisiä tuloksia. Voitaisiin siis hyötyä elpymistä. Se olisi juuri hyvä hetki tehostaa uudistuksia ja niiden toteuttamista. Kiitos. Kiitos. Sitten Guesta Fabio De Thank you, Chair. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia varapääjohtaja. Puhuitte näistä työolosuhteista, jotka välttämättä eivät nouda, johda palkkaan kasvuun tai siinä, että tuetaan korkeita yksikkökustannuksia. Näettekö jonkinlaisen suhteen tällaisten rakenneuudistuksen välillä, jossa mukana on työmarkkinoiden uudistus ja sitten tämä palkkadynamiikan puute. Ja vuodesta 2012 97 prosenttia obligaatiorahoituksesta yritysalalla Euroopassa, ei-rahoitusalalla. Nämä lukemat ovat Brykeliltä tai EU Intelligenceista, en tiedä ihan varmasti mistä, niin ne menivät sitten ostoihin, osinkoihin, eikä tehty investointeja. Eli kuinka optimistinen olette sen suhteen, että pääomamarkkinoilla arvopaperistaminen suoraan johtaisi näihin lisäinvestointeihin, joita tarvitaan, jotta pystymme puuttumaan alhaiseen tuottavuuteen. Transparency International julkisti viime vuonna raportin, ja siteraan nyt tästä yhteenvedosta. Dragin menestys sitä ennen oli Italian ja Espanjan ministerit tehneet jul- julkilausumia näistä uudistuksista, joita pitää tehdä toisin kuin Dijsselbloem uskoo. Se ei liittynyt siihen, että rahaa käytettiin viinaan ja naisiin, vaan makrotaloudellisiin toimenpiteisiin. Ja samanlaista tilannetta on ollut nähtävissä Kreikassa. Siellä on nämä elakatot, jotka liittyvät tiettyihin poliittisiin olosuhteisiin. Ja EKP on tehnyt raportin, liittyen talouspolitiikan ja rahapolitiikan välisiin eroihin. Halusin saada sen, mutta sanoit, että sitä ei voida julistaa, ei, julkistaa. Mutta tämä Thorny Client Privilege-periaate tarkoittaa sitä, että tällaista tutkimusta ei tarvitse julkistaa, mutta asiakas voi sen julkistaa. Eli voisitteko toimittaa tämän tutkimuksen meille tietyille edustajille? Uh, for, for... Kiitoksia näistä kysymyksistä. Niin, kuten sanoin, tiettyjä rakenneuudistuksia on ja ne aluksi vaikuttavat kielteisesti. Tämä on tiedossa ja se on otettu esiin kaikissa tutkimuksissa, jotka liittyvät edistykseen ja rakenneuudistusten tehokkuuteen. Maat, joissa oli ohjelmia, tai joihin kohdistui markkinapaineita, niin viime vuosina ne toteuttivat rakenneuudistuksia nimenomaan työmarkkinoilla. Ja näinhän on tehty paljon Espanjassa, Portugalissa, Kreikassa ja muissa maissa. Eli tätä täytyy korostaa, mutta myöskin on totta, että ennustuksemme pohjautuvat tällaisille kehityksille, jotka liittyvät työn yksikkökustannuksiin ja kotimaiseen inflaatioon. Meillä pitää olla kestävä inflaatioväylä, joka ei tarvitse lisää rahapoliittista tukea. Ja meidän täytyy katsoa, että kotimaiset inflaatiotekijät ovat voimistuneet. Eli odottelemme tätä ja luotamme, että näin tulee tapahtumaan, koska tällä hetkellä tätä aukkoa kurotaan umpeen ja myöskin työttömyyttä alennetaan. Ja sitten tämä obligaatiotilanne, eli ei rahoitusalan, muut kuin rahoitusalan yritykset, jotka maksavat sitten osinkoja, niin eivät ne oikeastaan osta takaisin osakkeita. Näinhän usein tehdään, niin kuin Yhdysvalloissa. Eli siellä usein ostetaan omia osakkeita takaisin valtavia määriä, mutta näin ei tapahdu Euroopassa. Siitä huolimatta voisin sanoa, että jos nyt poistetaan nämä investoinnit yrityksiin ja asunto, siis rakennusalan investoinnit, niin bisnesinvestoinnit ovat lisääntyneet huomattavasti. Ja se on nyt melkein samalla tasolla kuin ennen kriisiä mutta rakennusalan investoinnit ovat vielä paljon alhaisemmalla tasolla kuin ennen kriisiä. Eli ihan kokonaan ei ole vielä toivottu kriisiä edeltävälle tasolle, mutta sitten on muunlaisia yrityksiä ja investointeja, jotka ovat lisääntyneet huomattavasti. Eli meidän täytyy katsoa näitä kaikkia investointeja, jotta voidaan ymmärtää, mitä asiassa oikeastaan tapahtuu. Eli me uskomme, että politiikkamme, tai siis tämä on ihan fakta, eli politiikka on vähentänyt pääomakustannuksia sekä luottojen että omaisuuserien hankintojen suhteen. Eli nyt olosuhteet ovat suotuisammat investointipäätöksille. Ja sitten tämä kolmas osa kysymyksestä, eli OMT-päätös ja Draghin pitämä puhe, niin niitä ennen kaksi hallitusta neuvotteli. Se pitää paikkansa. Mitään kirjeitä ei lähetetty millekään hallitukselle siinä vaiheessa. Eli ehkä siellä mietittiin jotain toista hetkeä, mutta tämä ei liity mitenkään tähän rahapoliittiseen suoraan kauppaan. No, no. Niistä tämä tutkimus, josta kysyn. Niin, niin. Siis minä vain reagoin nyt siihen, mitä te luitte tästä raportista. Sven Giegold. Sitten vihreistä Sven Giegold. Um, welcome, um... Tervetuloa, herra konsensu. Toivotan teille ja kaikille muille hyvää pääsiäisen aikaa. Ensinnä haluaisin pyytää teitä vastaamaan ja käyttämään hiukan aikaa. Siis voitte vastata Fabio Di Masin viimeiseen kysymykseen. Oletteko valmiit julkistamaan tämän tutkimuksen, johon viitattiin? Haluaisin esittää seuraavan asian teillä kysyä teiltä mielipidettä 2015 vuoden lopussa. Eri suuret johtavat pankit kirjoittavat Euroopassa EKPlle, jotta saisivat erilaista kohtelua pilari kaksi pääomavaatimuksessa ja voisi muuttaa äh, ohjeistukseksi. EKP on toiminut tällä tavalla samoin kuin muut Euroopan viranomaiset ja myös on, nyt on tehty ehdotuksia, joita käsitellään täällä Euroopan parlamentissa, jotka liittyvät vakavaraisuusasetuksen ja direktiivin. 150 miljardia, joka liittyy vähemmän sitovaan pääomaoistukseen. Tällaiset interventiot, jotka perustuvat politiikkaan eikä valvontakäytäntöihin, joka olisi normaalia, nostavat kiinnostusta EKPn äh, politiikan. Transparency International on tämän takia suositellut, että EKPn pitäisi julkistaa kaikki kaikki pöytäkirjat, joita se on käynyt sidosryhmien kanssa, jotka liittyvät eri politiikkoihin. Oletteko valmis tekemään näin komission johdolla ja voisitteko sitoutua vastaamaan muihin avoimuus, tilivelvollisuuskysymyksiin ja suosituksiin Transparency International on esittänyt? Minua kiinnostaisi kuulla tällainen tarkka kohta kohdalta vastaus tästä tutkimuksesta, johon myös Fabio Di Masi ja Pervans Peres aikaisemmin viittasivat. Kiitos. Um, on the uh, last question. Niin, tämä viimeinen kysymys. Demas, olen pahoillani, että unohdin vastata siihen todellakin. Te viittasittekin jo tähän asiaan. Ne, nuo asiakirjat, niihin ne ovat luottamuksellisia juristien ja asiakkaiden asiakirjoja. Tämä on tärkeä kysymys, nimittäin jos me poistaisimme tällaisen asiakasluottamuksellisuuden, silloin jatkossa voitaisiin pitää, pyytää lausuntoja muilta yrityksiltä, jos näin tehtäisiin. Tämä on ollut meidän toimintatapamme ja kantamme, siksi voin vain toistaa sen, mitä te itsekin sanoitte. Mitä tulee herra Giegoldin kysymyksiin, niin me emme tehneet yhtään mitään koskien tätä MDA-kysymystä ja ohjeistusta, niin kuin ehkä tiedätte, ja ainakin voin sitä nyt teitä muistuttaa, tämä oli tulosta komission tiedonannosta tietyssä ajanjaksossa, jolloin todettiin, että juuri meidän pitäisi jakaa tämä pilari kaksi ydinkysymyksen ja ohjeistuksen. Me vain seurasimme tässä komission tulkintaa vakavaraisuusdirektiivistä asetuksesta ja tämä oli tulkinta. Tämä ei ollut meidän oma aloitteemme toisin kuin te annoitte, tai sanoitte. Ehkä ette ole nähneet tätä komission asiakirjaa, mutta voin kyllä kertoa teille, se oli hyvin tärkeä asiakirja meille ja pääjohtaja Draghi viittasi kyseiseen asiakirjaan yhdessä lehdistötilaisuudessa, vastauks, kun vastasi yhteen kysymykseen siellä. Ja niin kuin tekin sanoitte, tämä komission tiedonanto ja tämä tulkintakysymys – Siinä toimittiin samalla tavalla kuin Euro- Englannin pankki oli tehnyt aikaisempana vuotena, eikä tämä ole niinkään huono käytäntö siinä mielessä, että se liittyy tähän MDA-kysymyksen jakokelpoisiin enimmäismääriin. Which, uh, uh siis pankkien um, osinkojaosta on tietyt kriteerit, jotka ovat varsin monimutkaisia niitä käsitellään CR-vakavaraisuusasetuksessa ja ne voivat vaarantaa pääoman tilanteen ja ne rajoittavat voittojen jakoa osinkoina. Ja mikä myös todettiin 2015, että nämä jakokelpoisten enimmäismäärätasot tulivat vakavaraisuusdirektiivi ja asetustasoilta, jotka olivat korkeammalla tasolla kuin kansainvälisissä muissa pankeissa. Ja sitten tuli tämä komission tiedonanto ja sitä seurattiin ja nyt se näkyy myös komission ehdotuksissa koskien siitä, miten uudistetaan vakavaraisuusdirektiiviä ja asetusta. Tämän verran sanoisin tästä asiasta. Sitten mitä tulee äh, Transparency Internationalin, me olemme vastanneet tähän on lueteltu ne kohdat, joissa me jo noudatamme näitä ohjeita ja tietenkin olemme tilivastuuvelvollisia tälle parlamentille, täällä Euroopan parlamentissa ja seuraamme teidän ohjeistustanne ja toisaalta, koska me olemme riippuvaisia riippuvaisia me olemme parantaneet avoimuuden tilaa huomattavasti viimeisen kahden vuoden aikana, mitä tulee kokouksiin. Me julkaisemme kaikki johtokuntakokoukset, pöytäkirjat netissä. Tämä on todella avointa toimintaa, samoin kuin komissiossakin. Kiitoksia. Ennen kapelia, kollegat, saatte vain yhden minuutin nyt puheaikaa, jotta pysymme aikataulussa. Eli seuraavaksi sitten sitten ENF-ryhmästä Kappel. Danke, Herr Vorsitz. Kiitos puheenjohtaja. Herra varapääjohtaja. Te vuosikertomuksessa 2016 käsittelette hyvin kattavasti omaisuuden omaisuuden nosto joka EKPllä on. Ja huhtikuussa se on siis noin 80 miljardia kuukaudessa, että puhutte ohjelman myönteistä vaikuttaa viime viikolla. Kuitenkin tuli yllättävä ilmoitus siitä, että, että tasesummanne tulee nopeasti pienemään, että te puhdistatte taseitanne ja voisinkin kysyä, onko EKPssä nyt samanlaisia suunnitelmia alentaa tätä, ja maailmahan täällä myöskin on puhuttu siitä, että on kupla osakemarkkinoilla. Onko teillä samanlainen arvio asiasta? Haluaisin kuulla myös arvion, mitä ajattelet siitä, mitä Saksan valtiovarainministeri viime viikonloppuna sanoi Valetassa. Nimittäin toisaalta, että, että nämä, hän ei näe tällaista lisäarvoa eurooppalaisissa säästöjoukkovelkakirjoissa. Ja sitten äh, se, että vähennettäisiin pankkien valtion keskinäistä riippuvuutta – mikä on se riskipohja, joka on valtion joukkovelkakirjoilla, miten te näette tämän. Sitten hän puh- sanottiin myös, että hän ei tällaisesta Euroopan tason omaisuuden hoitoyhtiötä halua. Tekin sanoitte sen kansallisella se on hyvä eh, velanhoitoratkaisu, mutta minä haluaisin kuulla, miten te näette ajankohtaisen tilanteen Portugalissa. Portugalissahan on vaikea tilanne. Klaus Reikling muistutti tammikuussa siitä, markkinat alkavat hermostua siksi, että velan taso on korkea ja että tilanne, joidenkin pankkitilanne Portugalissa on sellainen kuin on. Katsoisiko hyväksi sen, että Portugalissa luotaisiin tällainen omaisuudenhoitoyhtiö? Eh, thank you. Eh. Kiitos. Mitä tulee tähän ensimmäiseen kysymykseen, joka liittyy meidän taseitemme suuruuteen, mikä tulee tähän ostotohjelmaan, siitä oli mitään päätöstä. Ei ole tehty mitään äh, ratkaisuja se, että vähennettäisiin aikaa myöten tätä, pidetäänkö myöten taset, mutta me, se, mikä meillä siellä on maturiteetti, sen osalta, mitä on ostettu se on mm, erinäisiä vuosia keskimäärin, niin se, että vain sallitaan osakkeen joukkovalkirjojen ja muiden välineiden saavuttaa maturiteetissa niin, että ne maksetaan takaisin, silloin tämä automaattisesti johtaa siihen, että tapahtuu tämä pieneneminen sillä hetkellä, kun me lopetamme tämän omaisuuserien osto-ohjelman. Eli Jatkamme sitten tammikuuhun asti ja sitten päätämme tulevaisuudesta sen jälkeen. Mutta niin kuin sanottu, on normaali tapa, jolla tase saadaan pienenemään sitten, kun lopetetaan nämä ostot. Silloin tapahtuu luonnollisesti tällainen aleneminen, koska se, että myytäisiin ennen maturiteettia, se sillä hetkellä lisäisi pudottaisi osakerroihin ja mutta tämä voisi lisätä sitä, miten voidaan saavuttaa. Tämä ei välttämättä ole viisasta tuona hetkenä. Tämä on e- ratkaisu, joka täytyy tehdä sitten myöhemmin. Mutta aikaa myöten nämä vähentymiset, tällainen vähän pieneneminen tulee tapahtumaan, niin kuin mainitsin. Mitä sitten tulee näihin kupliin, jotka mahdollisesti puhkeavat, niin olemme tehneet selväksi rahoitusvakausarviossamme, että ei ole yleisesti tilannetta, jossa olisi kuplia Euroopassa. Tämä liittyy joukkovelkirjamarkkinoihin, osakemarkkinoihin, äh, muihin markkinoihin, jotka lisäävät vain joitakin kohtia, ei maita, joissa on tiettyä dynamiikkaa, tiettyä kehitystä hintojen osalta. Sen nothing about it. Varmat joukkolainat, niistä en aio puhua sen kummemmin, koska niistä ei ole meillä mitään tällä hetkellä esillä. On selvitys, jonka ESRBn neuvontava tieteellinen komitea on tehnyt. Ja siinä ei ole kysymys tästä eurojoukovelkokirjasta, joka on kysymys on teknistä jota tämä neuvo antava tieteellinen komitea siis esitti, mutta ei ole mitään suunnitelmaa mistään mutualisoinnista, joten tällaista ei ole tapahtumissa. Ei, meillä, me emme ole ottaneet tämän asian millään tavalla kantaa, emmekä tule tekemään mitään kannanottoja asiaan. So let's go for the second round, so as I ask, please. Sitten toinen kierros, eli pitäkää kysymyksen yhdessä minuutissa ja pyytäisi, että varapääjohtaja vastaa myöskin mahdollisimman lyhyesti, jotta puoli viittien mennessä saamme tämän kohdan hoidettua. Ensimmäisenä kansanpuolista Maatu. Kiitoksia puheenjohtaja. On selvää, että EKPn politiikka on ollut tärkeä tekijä, mitä tulee talouden elpymiseen euroalueella ja EU:ssa. Riskejä edelleen on. Jos ajatellaan vaikka nyt tätä tilannetta, jossa Yhdysvalloilla on uutta kauppapolitiikkaa ja sitten sisämarkkinoilla on nyt sitten edessä Britannian lähtö. Ekopen kokouksessa todettiin, että pankki pitää nämä korkotasot samalla tasolla tai ehkä alentaakin niitä. Eli mikä nyt on näkymä EKPssä tällä hetkellä tässä asiassa? Ja sitten toisaalta täällä puhuttiin siitä, mitä tapahtuu esimerkiksi näille Italian roskalainoille. Eli kyseessä on jäsenvaltion yhdestä, yksi pankki. Ja sitten inflaation eri tasot euroalueella, joissa maissa se on paljon korkeammalla kuin tavoite. Eli mihin aiotte ryhtyä, jotta voidaan välttää tällaista heilahtelevuutta? Kiitos. Niin ihan nopeasti Eli kysyitte, millä aikavälillä voitaisiin ehkä muuttaa rahapolitiikkaa eli korkotasoa. Meillä ei ole tästä vielä mitään päätöksiä tehty. Meillä on tämänhetkistä politiikkaa. Johtokunta on katsonut, että se on vielä oikea. Ja odottelemme, että talouden kehitys menee ennustusten suuntaan mutta meillä ei ole mitään sitoumuksia minkään aikataulun suhteen. Jos tiedot muuttuvat, jos tilanne muuttuu, niin totta kai sitten me mukautamme rahapolitiikkaamme. Ja se koskee myös tätä 1,5 prosentin inflaatiorajaa. siihen liittyi inflaatiotaso, mutta me jo tiesimme, että kahden prosentin taso oli sellainen, johon keinotekoisesti vaikutettiin tilastojen pohjalta. Ja sitten IMC, niissähän tähän toteutettiin Irlannissa ja Espanjassa omaisuuden hoitoyhtiöt. Eli jos meillä olisi eurooppalainen suunnitelma, jolla voitaisiin sitten harmonisoida nämä asiat kaikissa jäsenvaltioissa. Sitten Pereira SNDstä. Obrigado, presidente. Puheenjohtaja. Kiitoksia. Haluaisin alussa korostaa, kuinka tärkeä rahapolitiikka on. EKP pystyä tätä kautta vakauttamaan euroaluetta ja myötä vaikuttaa elpymiseen. Mielestäni on tärkeää, että vastustamme paineita, koska rahapolitiikka on todella niin hyvin tärkeää. Sitten omaisuuden osto-ohjelma on osa tätä ja kaikki maat eivät voi kunnolla tähän osallistua. Voin tämän lyhyellä aikavälillä ymmärtää, mutta joidenkin maiden omaisuuseriä ostetaan vähemmän ja se voi kyllä vaikuttaa euroalueen erilaisuuksiin. Mitä tulee sitten järjestämättömiin lainoihin, kuinka kiireellisenä pitäisi sitä, että löydetään asialle eurooppalainen ratkaisu ja missä määrin tämä riippuu siitä, että selvennetään sääntöjä valtion tuille, jotta tilanne Euroopassa tulisi luotettavaksi selkeäksi kansallisella tasolla. Kiitoksia. Pyydän anteeksi, että nyt vastaan englanniksi. Tämä helpottaa ymmärtämistä. Tämä tulee omaisuus, omaisuuden osto-ohjelmaan. Mitään eroa maiden välillä ei tehdä. Tapahtuu vain niin, että me olemme määritelleet kokonaismäärät, rajat koskien velan liikkeelle laskemista. Ja kuten tiedätte, joissakin maissa mukaan lukee Portugal, Portugali ne 2010, 2011, siellä on, sieltä on jo ostettu valtion joukkolainoja. Nämä valtion joukot on siis ostettu ja ne kuuluvat tähän velkakantaan, jonka EKP on hankkinut ja se vaikuttaa tähän maksimimäärään. Kummin kuinka väärin yhdeltä liikkeen askelta voidaan ostaa ja koska nämä määrät on asettu sitten muu ohjelma joulukuuhun asti kalibroitiin niin, että edelleen ostettiin uusilla tasoilla niin, että rajaa ei ylitettäisi. Tämä on syynä, koska jos laskee koko kannan niistä maista, jos, jotka jotka ovat aikaisemmin olleet tässä ohjelmassa mukana, niin kuin Portugali, niin he ovat lähellä pääoma-avainta. Sama koskee siis kaikkia maita. Mitään eroja ei ole. Mitä tulee järjestämättömiin lainoihin ja eurooppalaisen tarkkaan suunnitelmaan asiasta, on niin todellakin ECOFin virallinen ECOFin kokous käsitteli tätä asiaa Maltalla ja varapuheenjohtaja Dombrovskis kokouksen lopuksi selitti, että komissio aikoo työskennellä ja laatia strategian asiasta ja suunnitelman, blueprint-suunnitelman järjestämättömistä lainoista kansallisella tasolla. Ei mitään Euroopan laajuista järjestämättömien lainojen järjestelmää mietitty. Next speaker, EPP. Kiitos. Sitten Fanny Kallari. EPPstä, olkaa hyvä. Kiitoksia, varapääjohtaja. Esitän kysymykseni hollanniksi. Hyvin paljon on puhuttu Transparency Internationalin raportista ja sitten EKPn avoimuudesta ja vastuusta. No, tämä on suorasti ristiriidassa populististen lauseiden kanssa, lausuntojen kanssa, joista on tehty viime vuosina, ja siihen on liittynyt myöskin kritiikkiä EKPtä kohtaan. No nyt sitten olemme saaneet kuulla, että ukrainalainen kuvernööri on eronnut, koska hän oli hyvin pitkään kritisoinut politiikkaa ja se johti sitten ihan kuoleman uhkauksiin, tapuhkauksiin. Ja nyt siellä on sitten pätevä nainen, joka on johtanut maata ja kolme kysymystä. Tehän tiedätte, että hyvin paljon kritiikkiä on tullut EKPlle. Onko tämä todellinen uhka tämänhetkiselle järjestelmälle, jossa rahapolitiikkaa hoidetaan riippumattomassa keskuspankissa. Ja sitten toiseksi, katsotteko, että olisi parempi, että kun katsotaan millaisia rooleja pankilla on tässä kriisissä, eli pankkivalvonta ja osallistuminen Troikan toimintaan, niin olisiko tämä parempi antaa muille toimi, toimielimille? Eli voisiko tämä vähentää tätä hankalaa tilannetta? Ja mitä mieltä olette amerikkalaisesta lakiehdotuksesta, jos se hyväksytään edustajan huoneessa, niin katsotteko, että olisi sitten enemmän jälkikäteisvalvontaa rahapolitiikassa? Tulevatko ne olemaan tarpeellisia? Well, uh, very briefly. Niin lyhyesti. Tietysti rahaliiton ytimessä on se, että keskuspankki on riippumaton – ja kun katsotaan inflaatiota ja taloutta yleisesti, niin kukaan ei voi kiistää sitä, etteikö EKP olisi toteuttanut rahapolitiikkaa, jolla on vastattu näihin haasteisiin, joita on ollut. Ja minä kerroin, miten tässä on pärjätty. Ja me edelleen ponnistelemme, jotta voisimme normalisoida tämän tilanteen Euroopassa. Eli hyökkäykset EKP riippumattomuutta vastaan ovat asia, jotka ovat eurooppalaisten periaatteiden vastaisia. Ja me seuraamme tätä huolestuneina. Ja sitten tehtävät, joita olemme hoitaneet. No ei ollut mikään sattuma, että kohta 1, 2, 7 5 liittyi juuri tähän mahdollisuuteen, että valvonta voidaan antaa EKPn käsiin. Ja vuonna 2003 tai 2004, jos nyt oikein muistan, julkistimme tekstin, jossa käsiteltiin nimenomaan näitä hyviä ja huonoja puolia siinä, että valvonta on EKPssä tai EKPn ulkopuolella. Ja teksti puolsi sitä, että valvonta olisi EKPssä kaiken kaikkiaan. Ja tämä oli siis jo pitkään ennen kriisiä. Ja kriisin jälkeen todettiin, että maat, joissa oli erotettu valvonta keskuspankista, niin niissä palautettiin tämä valvontatehtävä keskuspankille. Näin kävi Britanniassa ja nämä myöskin Fedin valvontavaltuuksia laajennettiin. Eli nämä ovat historiallisia tapahtumia, jotka ovat johtaneet näihin ratkaisuihin. Ja sitten mukana olemme Troikassa. Sehän on nyt kirjattu Euroopan lainsäädäntöön ja hallitusten välisiin sopimuksiin. Eli me noudatamme niitä. Ja lopuksi, en nyt yksityiskohtaisesti tunne tätä Yhdysvaltojen lainsäädäntöä, josta puhuit, eli tähän en osaa vastata, mutta se mitä olen lukenut lehdistä ja kahdessa puheenvuorossa, niin täytyy sanoa, että olin hiukan huolissani siitä, että jos tällaisia ajatuksia tuotaisiin Eurooppaan. Next speaker. Kiitos. Sitten SNDstä Katalin Evan. Mulțumesc mult. Kiitos. Aion puhua Romania. jos sopii. Kuten olemme nähneet viime vuosina, voidaan sanoa, että on vakaata taloudellista kasvua mutta samaan aikaan ei kuitenkaan ole korkeampaa työllisyyttä. Olemme nähneet, että kaikki EKPn toimenpiteet ovat johtaneet <clears throat> hyvin hauraaseen talouskasvuun verrattuna siihen niin standardeihin, jotka olivat ennen kriisiä. Voidaan sanoa, että talouskasvu, joka näiden toimenpiteiden jälkeen on voitu nähdä, on ollut vaatimatonta. No se kysymys, joka liittyy EKPn valtuutukseen verrattuna siihen, mikä on Fedillä Yhdysvalloissa. Eikö EKPlla pitäisi olla lisävastuuta ja laajennettu valtuutus, joka koskisi myös työllisyyttä ja taloudellista vakautta ja kasvua, eikä pelkästään hintavakautta? Nimittäin rahoitusjärjestelmän täytyisi toimia kansalaisten hyväksi. Se mitä siis sallia se, että kansalaiset voivat saada luottoja. Minusta olisi hyvä, jos olisi tällainen laajennettu mandaatti. Se voisi kenties olla avainkysymys tässä keskustelussa tänään. Yes. Niin, kiitoksia. Tämä on perustamisopimuksessa, mikä me voi ehkä kyseenalaista sopimusta. Sopimus on asia, josta jäsenvaltiot päättävät, jäsenvaltioiden parlamentit päättävät, ja me sitten noudatamme sitä. Eh, eh. Se oli nopea vastaus, eli olemme vielä aikataulussa. Ja sitten kansanpuolessa Thomas Mann, olkaa hyvä. Eh, Constantio. Kiitoksia. Kuukausi sitten EKPssä olin käymässä ja meillä oli siellä hedelmällistä keskustelua. Yksi kysymys vielä. Kaikki rahoitusmarkkinat ovat globaaleita. Ja jos nyt Fed esimerkiksi toteaa, että me varmistamme siitä, että näitä korkoja hiukan kostetaan, niin EKP pitää siirtyä sitten saman suuntaan. No meillä on erilaisia malleja kyllä, ja teillä on varmasti asiantuntijoita, jotka ovat tehneet tutkimuksia. Ja jos tehdään toinen sosiaalinen päätös Atlantin osapuolella, niin mitä me reagoimme siihen. Ja missä vaiheessa sitten sanotaan, että päästään, että tämä kahden prosentin inflaatiotaso on kestävä eikä vain väliaikainen. Ja nythän puhutaan tästä kakofoniasta eli moniäänisyydestä EKPn johtokunnassa. No tietysti on erilaisia kantoja, erilaisia haastatteluita, mutta jos on erilainen kanta ja voidaan sanoa, että tässä ei ole mitään yhteistä suuntaa, niin silloin on vaarallista sanoa puhua uskottavuudesta, kestävyydestä. En nyt halua tietenkään sitä, että kenenkään suut mutta jos sanotaan, että on tietynlaisia suuntauksia, niin sitten nämä huhut saattavat vaikuttaa markkinoiden toimintaan ja se vaikuttaa sitten tähän luotettavuuteen. Thank you very much uh, for... Kiitoksia Ensinnäkin Euroopassa meillä on riippumatonta rahapolitiikkaa, emmekä me seuraa Fedin toimintaa tai korkotasoja. Jos katsotte EKPn toimintaa alusta pitäen, niin välillä siellä on toimittu hyvin eri tavalla, kun katsotaan korkotasoja Yhdysvalloissa ja Euroopassa, ja kaikki keskuspankit reagoivat omaan sisäiseen tilanteensa. Eli jos katsotaan, että inflaatio on lisääntynyt, No Fed hän on alkanut nostaa näitä tasoja, mutta ei hän ihan vielä ole Euroopassa, eli meillä on eri korkotasot ja erilaista politiikkaa, ja näin pitää ollakin. Jokainen maa reagoi niihin haasteisiin, joita niiden omalla alueella esiintyy sen mandaatin pohjalta, joka keskuspankilla on, ja se on ihan hyvä niin. Ja ei EKPn kannassa nyt ole mitään kakofoniaa. Jos vaikka katsoo näitä lehdistötilaisuuksia ja tiedotteita, jotka heijastelevat johtokunnan kantaa kokonaisuudessaan. Ja nythän me julkistamme tietoja näiden, näistä keskusteluista. Jos on puhuttu vaikka rahapolitiikasta ja jos käytte niitä läpi, niin siellä on selkeä enemmistön näkemys. Siellä täällä on hiukan erilaisia näkemyksiä, mutta kaiken kaikkiaan tämä kanta näkyy näissä teksteissä sekä alustavassa asiakirjassa ennen lehdistötilaisuuksia ja sitten näissä pöytäkirjoissa, jotka julkistetaan. On ihan normaalia, että käydään keskusteluita – ne menevät hiukan eri suuntiin, mutta sitten meillä on kuitenkin vallalla oleva kanta, joka on johdonmukainen ja selkeä kaikissa virallisissa asiakirjoissa. Kiitoksia. Ja lopuksi vielä Fernandes Sandesta. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa EKPn varapääjohtaja. Yksi ainoa kysymys minulta ja puhuisin eh, pankkiunionin ja talletussuojajärjestelmä. Nyt ollaan teknisellä tasolla tästä ei neuvotella edes poliittisella tasolla. Parlamentissa olemme aloittaneet keskustelun mietinnöstä, mutta on totta, että on tällainen esittelijä haluaa tavallaan muuttaa komission ehdotusta ja perustaa tämän täysvakuutuksmalliin, joka on täysin eurooppalainen sitten varsin erilainen kuin tällainen uudelleen vakuutus ja minkälainen riskinjakojärjestelmiseen liittyy. Miten näette tämän viivästyksen neuvotteluissa ja entä sitten parlamentin asian käsittely, mitä olette siitä mieltä? Thank you for your question. We... Kiitoksia kysymyksestä. Me olemme julkaisseet kirjallisen lausunnon komission ehdotuksesta koskien edisiä Euroopan talotussuojajärjestelmää, joten kaikki löytyy sieltä. Ja on tällainen päivämäärä 2024, jolloin olisi olemassa täysi talletussuojajärjestelmä, joten se etenee vaiheittain. Ja me olemme sanoneet, että haluaisimme niin kuin USAssakin on tämä vastaava järjestelmä, että olisi tällainen luottoraja, jos varoja tarvittaisiin, että se palautettaisiin kyllä, niin kuin USAssakin on. Ja sitten tähän liittyisi muitakin piirteitä eurooppalaisen talousjärjestelmän kaikki löytyy tästä julkisesta kannanotosta ja me seisomme sen takana, minkä olemme kirjoittaneet. Siksi mainitsin tämän myönteisessä hengessä johdannossani tänään. Seuraamme valppaasti mielenkiinnolla keskustelua täällä Euroopan parlamentissa ja minkälaisia, minkälainen loppupäätös neuvostossa saadaan aikaan. Olemme aina sanoneet, että silloin kun pankkiunioni idea tuli esiin, että sitä Tarvittiin kriisiratkaisumekanismi ja se tarvitsee, vaikka tarvitsee myös talletussuojajärjestelmän. Ja olemme edelleen samalla kannalla. Kiitoksia. Jos sopii, täällä on vielä yksi kysymys. Eli jos voitte vielä tällä täällä kolme minuuttia. Dos Santos vielä pysyi pyysi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, varapäivittäjä, hyvä ystäväni. Minulla olisi pari kysymystä, jotka haluaisin esittää, mutta aikaa ei ole kovinkaan paljon, joten jatkan siitä, mistä herra Fernandes puhui, nimittäin tästä talletussuojajärjestelmästä. Yleinen mielipide Euroopassa on aika ällistynyt näistä vaikeuksista, joita on saada aikaan kolmannen pilarin pankkiunioni. Minä kysyisin. Olen ymmärtänyt, että puolustatte tätä pilaria. Mitä ovat pääesteet, joita teillä on siinä, että yritätte saada tuon kolmannen pilarin äh, syntymään? Ja tuntuuko teistä siltä, että kolmannen pilarin luominen mahdollistaa rahoitusvakauden takuun. Niin, mitä tulee, niin miksi eri jäsenvaltio on erilaisia kantoja, sillä niitä spekuloidaan. On käyty keskustelua, joka on pyörinyt sen ympärillä, mitä on riskien jakaminen, mitä on riskien tuottaminen. Ja mitä tulee sitten siihen, että saadaan aikaan pankkiunioni, niin se vaatii viime kädessä myöskin tällaista talletussuojajärjestelmää ja en halua toistaa niitä argumentteja, jotka liittyvät siihen, mutta haluaisin ottaa vielä esille elementin, joka minusta on olennainen. Talletussuojajärjestelmä on hyvin tärkeä myös ajatellen sitä, että sen kautta luodaan luottamusta, ei niinkään siksi, että me voisimme ennakoida sen, että joitakin pankkeja kaatuisi, jotka vaatuisivat, vaatisivat tiettyjä maksuja tai vastaavaa. Tällaista ei ole tapahtunut edes kriisin aikana, Joten <clears throat> tämä ei ole se, mikä on olennaisin huolenaihe tässä. Kysymys on luottamus, jota sen kautta voidaan luottamus talletuksiin ja luottamus valuuttaan kaikissa jäsenvaltioissa. Ja on tärkeää torjua väärinkäsityksiä, jotka liittyvät nominointiin nominaatiojärjestelmään. Eli tämä on tärkeä toimenpide myöskin ajatellen päämarkkina, pääomamarkkinaunionia, Kohta saa sen täydelliset pääomamarkkina, tämmöinen pääomamarkkinaunioni, eli että ihmiset voisivat ostaa osakeita kaikkialla, arvopetra kaikkialla, siinä vähentäisi nimenomaan riskejä, jotka liittyvät näihin, missä valuutassa ne on ostettu. Ja tätä kautta voitaisiin todellakin vähentää riskejä, jotka liittyvät rahoitusmarkkinoihin Euroopassa. Mr. Vice President. Kiitoksia varapääjohtaja. Haluaisin kiittää teitä koko valiokunnan puolesta siitä, että olitte lähes kaksi tuntia vieraanamme ja että annoitte meillä hyvää tietoa tilanteesta. Toivotan teille kaikkea hyvää. Kiitoksia, että esitte hyviä kysymyksiä ja olitte kurinalaisia. Ja nyt sitten Simon saa puheenjohtajan tehtävät hoitakseen ja siirrymme esityslistalla kohtaan viisi. Okay, dear talks, we go on with point... No niin, eli siirrymme kohtaan viisi. Euroopan unionin yleinen talousarvio vuodeksi 2018. Budjettiesittelijä Sigrid Mureshan on tänään täällä. Hän on mukana Ekonin kokouksessa ja esittelee sitten budjettiprosessin ja hän kuuntelee sitten valikunnan jäseniä ja heidän kantojaan tässä asiassa. Esittelijä saa ensin viisi minuuttia ja sitten valiokunnan esittelijä, jonka pitäisi, joka pitäisi nyt nimetä, hän saa sen nyt viisi minuuttia. Eli tällä hetkellä nimettynä on vain Nils Turvals varjoesittelijänä, muita vielä ei ole nimetty. Eli ensin budjettiesittelijä, saatte viisi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman, and uh, thanks. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia, että kutsuitte minut tänne budjettin yleisesittelijänä ensi vuoden osalta. Tänään olen ryhtynyt käymään eri valiokunnissa ja esittelen kollegoille painopistealueeni budjetissa ja tietysti kuuntelen sitten kollegoiden prioriteetteja eri aloilla – joilla EUlla on toimivalta. Tämä on vähän niin kuin kotipallu minulle, koska olen talous- ja valiokunnassa varajäsenenä, eli tämä on sitäkin mieluisampaa minulle. Olen toimittanut nämä ensi vuoden budjettiin suuntaviivat. Nehän hyväksyttiin maaliskuun täysistunnossa Strasbourgissa selkeällä enemmistöllä – ja suuntaviivoissa on todettu, että minun näkemykseni on se, että poliittiset painopistealueet parlamentissa budjetin osalta pitäisi olla ensinnäkin kasvu- ja työpaikat ja toiseksi kansalaisten turvallisuus. Ja ensin kasvu- ja työpaikat. Tästä pitää tehdä ensi vuoden suurin painopistealue, koska viimeisen kahden vuoden aikana kaikki resurssit, joita saatiin käyttiin, käytettiin maahanmuutto- ja pakolaiskriisiin, mutta taloustilanne nyt ei parane itsestään. Ja siksi totesin, että nyt meidän täytyy kattavammin keskittyä siihen, että vahvistetaan taloutta, lisätään investointeja. Ja tapa edetä tässä on se, että käytetään resursseja, joita meillä on investointeihin, infrastruktuureihin, innovaatioon, pk-yrityksiin, yrittäjiin, erityisesti nuoriin yrittäjiin. Eli COSME ohjelma, joka tukee PK-yrityksiä Horizon 2020 ohjeltaa nuorisotyöllisyysaloite. Sehän on tärkeää monille kollegoille myöskin tässä valikunnassa. Eli niitä tulisi vahvistaa ensi vuoden talousarviossa. Ja tietysti olen samaa mieltä viime vuosista. Tässä on korostettu, että EUn budjetilla pitää tukea myöskin talouden ohjausjakson tavoitteita. Ja sitten turvallisuus, toinen prioriteetti otsakkeessa kolme on vähän varoja, ja siksi meidän täytyy miettiä, miten saadaan aikaan mahdollisimman paljon näillä rajallisilla varoilla. Ja osa vastauksesta on selvästikin se, että vahvistetaan EUn virastoja, jotka toimivat oikeus- ja sisäasioiden alalla Europol, Eurojust, EASO, Frontex, mutta myöskin Täytyy muistaa eteläinen naapuruus ja itäinen naapuruus. Ja sitten Ekoniin liittyvät kysymykset. ESIR-rahasto. ESIRiähän on nyt ehdotettu pidennettäväksi ja se käynnistyy sitten ensi vuoden heinäkuussa. Ja budjetin kannalta komissio on ehdottanut, että lisättäisiin 1,1 miljardia näihin takeisiin ja ne 150 miljoonaa otettaisiin käyttämättömistä varoista 500 miljoonaa rahoitusvälineistä ja verkkojen Euroopasta ja 450 miljoonaa sitten odotetuista tuloista. Parlamentin esittelijät katsovat tietysti, että ei pidä leikata verkkojen Eurooppa-välinettä. Eli parlamentin esittelijät ehdottavat, että 650 miljoonaa rahoitetaan käyttämättömistä varoista ja 450 miljoonaa näistä odotetuista tuloista. Ja tällä hetkellä, kun katsotaan näitä sitoumuksia ESIR 1 osalta, 1,9 miljardia on sito, sidottu näihin vuonna 2018 ja 105 miljoonaa maksasitoumusmäärärahoja vuonna 2018. Ja sitten rahoitusohjelmat, kuten Fiskalis ja Perikles. No tietysti täytyy varmistaa riittävät määrärahat, jotta päästään näiden ohjelmien tavoitteisiin. Eli nekin ovat sitten painopistealue mielestäni. Ja sitten nämä kolme virastoa, jotka kuuluvat teidän toiminta-alanne, niin haluaisin korostaa, että nämä virastot eivät saaneet täysin rahoitusta EUn budjetista. Osittain ne saavat yrit, yhteisrahoitusta virallis, viranomaisilta ja tietystä maksuista, eli niillä on tavallaan omia varoja. EUn, EU antaa lisätukea ja sitten teollisuudelta peritään erilaisia maksuja. Ja EUn budjetti ei ole täysin kata näitä kustannuksia. Ja tämä on tärkeää, kun ajatellaan EBAta. Eli sehän pitää siirtää nyt sitten Brexitin jälkeen toiseen jäsenvaltioon. Ja koska EU ei rahoitu pankkiviranomaista, asiassa siis nämä kaksi kolme viranomaista saavat myöskin jäsenvaltioista osittain rahoitusta, ja tämä täytyy ottaa huomioon, kun mietitään näitä uudelleen sijoittamiskustannuksia. Eli EUn budjetin ei pitäisi olla ainoa se, josta maksetaan nämä pankkiviranomaiset siirtokustannukset sitten, kun se tapahtuu. Meidän täytyy katsoa sitten, millainen järjestely saadaan aikaan yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Ehkä silloin on jo kustannuksia, jotka liittyvät tähän uudelleen sijoittamiseen ensi vuonna, vai ryhdytäänkö siihen myöhemmin. Ja sitten lyhyemmin vielä nämä pilottihankkeet. Kaikki kollegat voivat ehdottaa pilottihankkeita. Minun on, help, minun on helpompi valita hyvät huonoista, jos ehdotuksia ei tule liikaa, mutta pyytäisin kuitenkin paljon ehdotuksia, jotta voimme rahoittaa niistä parhaat. Eli me pystymme ottamaan tähän lopulliseen pakettiin mukaan hankkeet, jotka ovat saaneet ennakkoarvioinnin komissiosta. Eli kollegoille sanoisin, että ensinnäkin kun ehdotatte näitä pilottihankkeita, siellä voi olla mukana myöskin sellaisia, jotka ovat saaneet rahoituksia, niin ne pitää toimittaa komissioon kolmas toukokuuta mennessä arvioitavaksi. Ja sen jälkeen sitten hankkeet, jotka ovat saaneet hyvät arvosanat komissiolta, eli A tai B, niin sitten niistä keskustellaan kaikkien poliittisten ryhmien kanssa ja katsomme sitten parhaita hankkeita, joita rahoitetaan. Kiitoksia puheenjohtaja ja nyt odottelen sitten keskustelua kanssanne ja nyt ja tämän vuoden aikana, ja tämä on vasta tämän yhteistyön alku. Kiitos. Thank you. Um... Kiitoksia. Meillä on ainoastaan Alden varjoesittelijä tiedossa. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun Alde saa ensimmäisen puheenvuoron. Ja sen jälkeen sitten menet ilman puhujalistaa, mutta ensin Turvalds. Kiitos puheenjohtaja. Nyt on käymässä erilaisia keskusteluja eri valiokunnissa ja alivaliokunnissa täällä parlamentissa. Ja voitaisiin sanoa, että on valtaisasti ajatuksia, jotka menevät samaan suuntaan, kun me puhumme vuoden 2018 budjetista tai kun me puhumme siitä, minkälainen, minkälainen näkymä on tulevaisuudessa mitä kollegamme Muresan sanoi. Prioriteetteja ovat kasvu- ja työpaikat ja kaikki varmastikin ovat samaa mieltä kuin hän. Ja me tiedämme, että on valtaisaa investointien puute ja tiedämme, että mahdollisuudet Euroopan parlamentille saada noita investointeja aukkoja täytetty ovat vain 3-4 millimetriä verrattuna siihen, miten valtaisesta kuilusta on kysymys. Ja me tiedämme keskusteluista, jotka ovat käynnissä, jotka koskevat esiriä, esir 1 ja esir 2. Tiedämme, että esir 1 ei ole itse asiassa saanut aikaan kaikkea sitä, mitä odotettiin kun se käynnistyi tai kun komissio, komissio käynnisti siihen liittyvän projektin. En mene yksityiskohtiin, jotka koskevat sen puutteita. Voin vain todeta, että on, oli ehkä hiukan typerä päätös, että Euroopan toimielimet, siis jotka päätöksiä tekevä päätöksen siitä, että esillä päätökset olisivat anonyymiä. Se merkitsi sitä, että jotkin päätökset eivät koskaan syntyneet, koska kaikki neljä jäsentä eivät voineet sopia kaikista hankkeista, mikä johti siihen, että EKP sai käytännössä veto-oikeuden keskusteluissa. Me tiedämme myös, että osa esiristä on ollut hyvin organisoitua ja se on toteutunut hyvin budjetin ennakkorahoitus Esirin osalta. Ja se, mitä pienet ja suuret yritykset ovat sitä kautta saaneet, on ollut valtaisa menestys. On ainakin hyvin lyhyellä aikavälillä pystynyt toteutumaan. Suunnitelmat, jotka liittyvät verkkojen Eurooppa-välineeseen ja siihen, sen leikkaamiseen ja se, että tehtäisiin leikkauksia ylipäätään Euroopan budjettiin, ovat hyvin ongelmallisia kysymyksiä meille kaikille. Mehän kaikki näemme jo nyt, että meillä on budjetti, joka rakenteellisesti tarkasteltuna on satelliittibudjetti, jossa liikkumavara vain pienenee, ja kun britit lähtevät, niin sitä liikkumavaraa on todella hyvin rajallisesti ja satelliitit sitten vain eh, leijailevat ilman, että niitä pystytään valvomaan ollenkaan. Kaiken aikaa olemme kyselleet siitä, miten saisimme, takaisin, miten saisimme rahat horisontti 2020 takaisin budjettiin. Vaatimus on kohdattu suurella innostuksella jäsenvaltioissa, sillä niin meidänhän pitäisi sitten laittaa ne rahat sinne, jos eivät varastaa sitä Euroopan niin budjetista, mutta kuitenkin tiedämme, että 2020 on itse asiassa hyvin menestyksekäs, vaikkakin on ongelmia siihen liittyviin siis rakenteissa, mutta uskon, että me voimme olla hyvinkin pitkälti samoilla linjoilla, mitä budjettiin tulee, kuin se, mitä täällä yleisesti esitettiin. Kiitos ja sitten SNDn koordinaattori Peres. Koska täällä on muita varjoistajilta paikalla, niin on hyvä, että otetaan ryhmät huomioon. Kiitän, hyvä kollega, teitä teidän ehdotuksestanne. Mach ich das auch gern. Ja, ja. Jos ryhmät tekevät nimityksiä, niin sitten voidaan tehdä näin. Mm. On en reparlera. No siitä puhutaan jatko myöhemmin. Kiitoksia, hyvä kollega, että korostitte kasvua ja työllisyyttä. Tässä mielessä työ, jota on tehty Junckerin toisen investointisuunnitelman kohdalla, on varsin merkittävä. Tämä sanottiinkin, otettiinkin jo esille näitä ratkaisuja, joita on tullut esille keskusteluissa yhteisesittelyiden kesken. Ja on mukavaa että voimme saada tästä kaiken irti EUn budjetin kannalta katsottuna. Hiukan perinteellisemmin haluaisin palata kolmeen kohtaan, jotka ovat tärkeitä kysymyksiä tässä valiokunnassa myös budjetin kohdalla. Ensinnäkin te mainitsitte erityistilanteen. L'année dernière, en demandant à ce que... kohdalla viraston talousarvio tavallaan ennakoi tulevia päätöksiä ja toimia. Uskon, että mitä tulee tämän viraston johtoon ja hallintoon, tätä päätöstä ei voida lykätä prosessiin loppuun. Ja toisaalta luonnollisesti tässä täytyy noudattaa viraston rahoitussääntöjä, mutta ymmärrän kyllä, että te haluatte korostaa eri osuuksia virastojen rahoituksessa. Kuitenkaan tätä ei pidä käyttää keinona palata näiden virastojen aivan budjetin tasolle, koska voidaan hyvin ymmärtää, mikä niiden tehtävä on ja miten ne toimivat. Tämä on kriittinen kysymys ja tämä tulee jatkuvasti esiin, miten ne voivat siis toimia minkälaisilla resursseilla. Sitten vielä lopuksi pitää tarkistaa, että ei pidä avata tässä mitään Pandoran lipasta, kun ajatellaan tukea, jota annetaan tällaisille vasta-asiantuntijalausunnoille. Ajattelen tässä erityisesti budjettia Finance Watch järjestöä. Tietenkään tästä nyt ei puhuta. Olen varma, että tämäkin tulee esille ja varmasti löydämme tähän ratkaisun, koska Finance Watchin tekemä työ on kuitenkin hyvin tärkeää. Ja kun laaditaan, jos halutaan, tai se auttaa, kun laaditaan tällaista tasapainoista lainsäädäntöä. Kiitoksia. Alfred. Kiitos sitten Alfred. Yes, I, I just would like to ask. Haluaisin kysyä esittelijältä. Hän, hän puhui näistä pilottihankkeista Euroopan parlamentissa. Olisiko mahdollista, että olisi jonkinlainen arvio siitä, miten pilottihankkeet, jotka ovat peräisin täältä Euroopan parlamentista, niin miten ovat kehittyneet? Kaikkihan tietävät, mitä me täällä olemme tehneet tai ehdottaneet, mutta voitaisiinko saada jonkinlainen kattava näkemys siitä, miten nämä hankkeet ovat kehittyneet vuosien ja kuukausien aikana, koska näin voitaisiin paremmin ehdottaa asioita, joista on hyötyä meille, komissiolle ja jäsenvaltioille, ja miten voisimme tehdä ehdotuksia, joilla on merkitystä, ja että ne toteutettaisiin oikealla tavalla. Next on list Sven. Seuraavaksi Sven. Danke. Kiitos. On aina houkutus, kun on näitä budjettikeskusteluja Ekonissa, niin että käytäisiin sama keskustelu kuin parlamentissa kokonaisuudessaan. Tällä kertaa, kun Brexit on häämöttämässä, houkutus on vielä suurempi. Ja kaikki tietävät, että voi kyseenalaistaa sen, onko budjetin rakenne, että se jo vastaisi vuonna 2020 tavoitteiden saavuttamista. Parhaassa tapauksessa me käytämme edelleen paljon rahaa sellaiseen, mikä ei toimi kovin hyvin, jos ajatellaan miksi kestävyyttä tai köyhyyden torjuntaa tai taloudessa kehitystä. Jos on porsaanreikä näkyvissä, niin tämä olisi hyvä ajatus nyt pohtia sitä, miten voitaisiin asettaa prioriteetit oikein, ja se on suuri keskustelu, joka voitaisiin käydä täällä. On hyvin vaikea selittää äänestäjille, että käytämme niin paljon rahaa esimerkiksi maatalouteen, joka ei kestävää, kun sitten ei ole rahaa, jota voitaisiin investoida kestävään tulevaisuuteen suuntautuneeseen eh, investointiin. Mitä tulee omiin prioriteetteihimme, meidän pitää olla huolellisia. Meidän pitää huolehtia siitä, että Use of this, uh... Valvontaviranomaiset pysyvät edelleen tehokkaina niin, että pitää katsoa myöskin sitä, miten niistä saataisiin vielä tehokkaampi, mitä tulee pääomamarkkinaunioniin ja mitä tulee mahdolliseen varovaisuus, varovaisuussäädöksiin. Eli jos ajatellaan keskustelua Eurostatin ja muiden lainsäätäjien kanssa, ajatellen tulevaa tilasto-ohjelmaa, parlamentti on onnistunut mainitsemaan koko listan äh, näitä hankkeita. Meidän pitäisi katsoa, ovatko prioriteetit, jotka me olemme päättäneet äh, aiemmin, ovatko ne sellaisia, että todellakin on niitä kunnioittanut. Meidän pitäisi todellakin tehdä tästä asiasta voimakkaampi kantaa. Ja vielä lopuksi olemme paljon tehneet työtä äh, finanssipoliittisessa yhteistyössä, esimerkiksi tutkintavaliokunnissa, ja on edelleenkin paljon yhteistyöongelmia kansallisten toimeenpanoviranomaisten kanssa. Ja ehkä jos budjetin kautta voidaan jotenkin auttaa siinä, miten nämä erilaiset lain nämä toimeenpanoviranomaiset ja veroviranomaiset harjoittavat paremman yhteistyötä Euroopassa, niin se olisi hyvä investointi, joka voitaisiin tehdä Euroopan budjetin kautta. Thanks, Sven. Möchte irgend... Kiitoksia. Haluaako joku kollega vielä puheenvuoron? Ilmeisesti ei. Eli sitten esittelijä saa uudelleen puheenvuoron. Much, um... Kiitoksia. Ensinnäkin mitä Turvals Aldesta totesi. Esiriä tietenkin pitää parantaa. Ja tätähän nyt ollaan juuri tekemässä ESIR 2 osalta suhteessa tähän ensimmäiseen versioon. Ja sitten Beresin kysymykset virastoista on pantu merkille. Ja kun ajatellaan Brexittiä, sehän ei vielä ole toteutunut ensi vuonna, eli emme odota, että tämä vaikuttaisi mitenkään EU-budjettiin, koska e Britannia on vielä mukana jäsenvaltiona, sillä on kaikki oikeudet ja velvollisuudet edelleen. Mutta tietysti jos neuvottelut Brexitistä johtavat sitten siihen, että sillä on budjettivaikutuksia, kun pankkiviranomainen siirretään tai lääkevirasto, niin vuoden 2018 budjettiesittelijänä voimme laskea nämä mukaan budjettiin. Ja sitten pilottihankkeista. Komissio julkistaa vuosittain luettelon näistä pilottihankkeista ja valmistelevista toimista. Ja minä aina seuraan sitten, miten pilottihankkeet, joita me olemme ehdottaneet, miten ne kehittyvät. Mutta emme sitten kaikkia hankkeita ole seuranneet, mutta aion kysyä komissiolta, lähetetäänkö tämä arviointi meille vai julkistetaanko se ainoastaan nettisivuilla, joilta pitää sitten käydä katsomassa niitä. Ja jos sitä ei lähetetä meille, niin suosittelisin, että se lähetettäisiin meille suoraan. Eli tällainen vuotoinen arvio pilottihankkeesta ja valmistelevista toimista on jo nähtävissä komission nettisivuilla. Ja sitten Sven Kiikoltille lyhyesti. Niin Sven sanoin, että investoinnit infrastruktuuriin ja innovaatioon – Nämähän ovat asioita, jotka tekevät taloudesta sitkeämmän ja kilpailukykyisemmän. Eli näiden pitäisi olla painopistealue budjetissa. Jos infrastruktuuri on parempi ja jos talous pohjautuu innovaation tutkimukseen, niin silloin se vaikuttaa myönteisesti kasvuun ja kestäviin sosiaalisiin työpaikkoihin pitkällä aikavälillä. Eli meillä pitää olla tulevaisuuteen suuntautuvaa politiikkaa budjetin pohjana. Ja olen täysin samaa mieltä tietysti siitä. Ja sitten muut kohdat on myös otettu huomioon, eli ensinnäkin se, että meidän pitää optimoida näiden välineiden käyttöä. Ja nyt odottelen sitten tämän vuoropuhelun jatkumista koko loppuvuoden aikana. Kiitos. Vielen Dank, Siegfried Mursa. Kiitoksia. Sitten aikataulua ei tässä asiassa vielä ole laadittu, mutta komissio sitten 24. toukokuuta hyväksyy tämän budjettiluonnoksen. Sitten olemme kohdassa kuusi esityslistalla. Esittelijänä on Luke. Kohti katettu joukkoleiden EU-laajuista kehystä. Tänään käydään nyt ensimmäistä keskustelua valiokunnassamme näistä katetuista joukkolainoista. Viime aikoina on tapahtunut mielenkiintoista kehitystä. Komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen Euroopan kattavista puitteista katetuille joukkolainoille. Syyskuussa 2015 käynnistettiin tämä työ. Eva oli tässä myöskin mukana. Ja sitten Täällä on esittelijä ja kaksi varjo. Esittelijöiden kokousta on pidetty, eli Luke saa nyt seitsemän minuutin alustuspuheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. <clears throat> Hyvät kollegat, te olette saaneet mietintöluonnokseni ja nyt täydentää sitä, haluan täydentää vielä sitä, mitä siinä mietinnössä on ja mitä sen äh, perusteluosassa on, äh, kertoa sitä, mitä ovat minun tietoni, mitä ovat suositukseni, ajattelen parlamentin työtä. Kohta yksi on se, eli nämä eh, katetut joukkolainat toimivat hyvin. Niissä on vähän eurooppalaista säätelyä. Ne selvisivät hyvin eh, rahoitusalan kriisistä. Niihin liittyy vähemmän vaikeuksia kuin liittyy esimerkiksi valtion joukkolainoihin. On joitakin valtioita, joita voidaan pitää tällaisina perinteisenä markkinoina, joissa katetut joukkolainat ovat hyvin menestyksekkäitä. Siellä niitä markkinat ovat olleet hyvin vanhoja, ne ovat vuosisatoja vanhoja ja on syntymässä uusia markkinoita Euroopan unionissa, samoin kuin eh, kolmansissa maissa. Kaikilla näillä markkinoilla lainsäädännölliset säädökset ovat kansallisella tasolla syntyneitä ja ne ovat syvästi ankkeroituneet kansalliseen ää, ää, maksukyvyttömyysoikeuteen ja tässä syntyvät puiteedellytykset näille joukkolainoille. Voidaan nähdä, että on olemassa tiettyä heterogeenisyyttä siinä, miten niitä voidaan ää, varmistaa, mutta keskustelussa investoijien kanssa olen havainnut, että heterogeenisuutta pidetään arvossa investoijien piirissä ja että tämä ei suinkaan johtanut siihen, että markkinat olisivat kovin pirstalliset, vaan päinvastoin investoinnit katettu joukkolainoihin ovat sellaisia, että tehdään paljon yli jäsenvaltiorajojen. Siinä mielessä nousi aluksi esille kysymys siitä, mitä ylipäätään olisi tarvetta nyt säädellä Euroopan lainsäätäjän toimesta. Siinä mielessä on, että katetut joukkolainat siksi, että ne ovat niin varmoja ja niin menestyksekkäitä rahoitusvälineenä, jolloin ne nauttivat tiettyä erityiskohtelua meidän rahoitusmarkkinalainsäädännössämme eri lainsäädännön välineissä. Tämä katetun joukkolainan käsite on, sanan tästä on suosittu. Voidaan mainita se, että, että tämä otettu pois tästä bail-in järjestelystä ja, ja ne ovat ehdotus sille, että voi, tänne on tällainen level one high quality asset ja myöskin ne ovat CR RN myöskin tällaisia suostumusvälineitä. Joten ajattelen tätä huomattavaa suostumuskohteluita ne nauttivat, on kuitenkin äh, hämmästyttävää se, että eurooppalaisissa säädöksissä ei ole olemassa mitään täsmällistä määritelmää katetulle joukkolainoille. Ja menestys, joka niillä on, on johtanut siihen, että täytyy kehittää mahdollisesti äh, sitä, mitä voidaan rahoittaa näillä perinteiset tuotteet, äh, valtionoukkolainat, niitä lainetaan ja joissakin säädöksissä on tämä jopa hallittua. Miksi PK-yritysten luotot jo voidaan ottaa mukaan tähän katepooliin tai infrastruktuuriinvestoinnit. Nekin voidaan ottaa siihen mukaan tämän ehdotus tai mahdollisesti myöskin mukaan kuluttajaluotot, siis ylipäätään sellaiset omaisuus, välineet, jotka, joihin sisältyy suurempaa arvoa kuin esimerkiksi Kiinan lainoihin. Ja tätä kautta ähm, syntyy vaara siitä, että tämä äh, la, voidaan nämä ja vesittää, joten minun tehtävä tavoitteena on se, että meidän pitäisi myöntää tällainen säädöksellinen äh, suostumuskohtelu vain silloin, kun ne ovat varmoja tuotteita, eli niihin ei sisälly mitään järjestelmäriskejä. Ja siksi mielestäni on välttämätöntä että eurooppalainen lainsääntäjä antaa selkeän määritelmän katetulle joukkolainalle ja että tuon määritelmän puitteissa myös tietyt yhtenäiset kriteerit määritellään katetulle joukkolainalle, jotka perustuvat sellaisiin periaatteisiin, joista voidaan katsoa, että voidaan katsoa myöskin se, että tämä vastaa kansallista lainsäädäntöä ja kansallista maksukyvyttömyys oikeutta. Mitä tulee sitten äh, muiden yrityksellisten tai valtiollisten toimintojen rahoittamiseen, jossa on korkeampi riski, minusta ne pitäisi käsitteellisesti erottaa tästä siinä mielessä, että säädöspuitteissa, jonka instituutiot mm, esittävät äh, katsotulle joukkolainoille, että nämä siirretään uuteen tällaiseen arvopaperiluokkaan, jo katsottuja joukkolainoja, jotka eivät sinänsä olisi katsottuja joukkolainoja, vaan vaikkapa European Secured Notes, eli eurooppalaisia vakaudellisia velkasitoumuksia, ja tämä, mikä on sitten saanut näiden katepoolien ansiosta, joka on liikelaskevalla pankilla, jota koskee julkinen valvonta, tämä sitten voidaan siirtää sellaisiin rahoitushankkeisiin, jotka ovat sellaisia, että ne on tarkoitettu pk-yrityksille tai jotta ne koskevat infrastruktuurinvestointeja, mutta että kuitenkaan sama säädöksellinen suosituskohtelu ei olisi näiden avoperien osana kuin perinteistä katettujen joukkolainojen siksi, että näihin uusiin liittyy korkeampi riski ja siksi tämän puuttuisi perustelu sille, miksi ne saisivat saman suosituimuskohtelun rahoitusmarkkinalainsäädännön, jossa me. Tämä johtaa siihen, että minä olen ottanut esimerkkejä näistä myöskin mietinnössä, niin mainitsin sen, että tämän laajemman omaisuusluokkien luokkien lisäksi, joka tässä näissä katepooleissa on, se lisätyy myöskin sitten näiden kestoajan pidentämistä, joita voidaan tällaisten soft bulletien muodossa. Tietyissä olosuhteissa tällä on hyvä tarkoitus, jos esimerkiksi maksukyvyttömyys on odotettavissa ja velkojilla ei ole mahdollisuuksia päästä käsiksi omaan, omiin rahoihinsa, mutta kuitenkaan ei pitäisi mennä niin pitkälle, että liikelaskijalla ei olisi mitään valvontaa mahdollisuutta sen osalta, milloin tämä katsottu joukolaina raukeaisi, koska silloin tätä kautta liikelaskijalta siirretään riskejä ostajalle ja tämä johtaa järjestelmäriskeihin, joita olisi hyvin vaikea valvoa. Siksi olen sitten tässä aika tiukkaa säätelyä sanotaan, miten, mitä tulee näihin softbulletteihin ja CBTihin. Vielen Dank. Erster Schattenbericht. Kiitos. Ja sitten Darius Rosatin edustaja Murasan, olkaa hyvä. Indeed, my colleague Darius Rosati. Who... Niin, puheenjohtaja Darius Rosati ei voi olla tänään paikalla hän pyysi minua esittelemään hänen näkemyksen. Ensinnä haluan kiittää Bernd lukea hänen mietintöluonnoksestaan. Ja herra Rosati tukee pääpäätelmiä mietinnössä esittelijän ehdotusten mukaisesti. Tämä tietenkin on olennaisen tärkeä mietintö, kun ajatellaan Euroopan laajuus ja puitteita katetulle lainoille, joukkolainoille, koska se on toiseksi, suurin, toiseksi suurin omaisuuseräluokka voidaan lisätä rahoitusmahdollisuuksia. Niillä on tietenkin tärkeä rooli. Näin voidaan tukea pitkään aikavälin talouden kasvua. Herra Rosati tukee etuoikeuskohtelua lainsäädännöllisesti, koska katetut joukkolainat ovat laadukkaita, omaisuuseriä, ne ovat pärjänneet varsin hyvin myös viime kriisin aikana. Katetut joukkolainat eivät ole mikään uusi tuote, ei niitä voida yhdellä tavalla vain määritellä lainsäädäntöä. Löytyy eri lainsäädännöistä EU-ssa ja myös kansalliset puitteet ovat varsin erilaisia, erityisesti mitä tulee teknisiin kysymyksiin ja julkiseen valvontaan. Nyt tietenkin ollaan siinä tilanteessa, jossa me pohdimme, onko perusteltua edelleen integroida kansallisia katettujen joukkolainojen markkinoita. Ja tämän takia ryhmäni, ryhmämme on sillä arvostaa sitä, että tästä asiasta nyt keskustellaan valiokunta aloitteessa mietinnössä ennen komission ehdotusta. Toivon, että voimme myötävaikuttaa tekstiin ja löytää tasapainon jouston ja standardoinnin välillä. EPP puoltaa myös vakaata avointa EUn vaku- äh, karttojen joukkolainen markkinoita. Standardeilla voidaan varmistaa minimilaatuvaatimukset yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Haluaisin myös korostaa sitä, että yhdenmukaistamisen täytyy tukeutua olemassa olevien järjestelmien ja pitää no- kunnioittaa kansallisia erityispiirteitä. Pitää ottaa huomioon parhaimmat käytänteet. Tällä hetkellä yhdeksässä maassa 9, vastaa 90 prosenttisesti näistä joukkolainoista, joten tilaa on muillekin maille kehittää markkinoitaan. Mitä tulee sitten mietintöön, herra Rosati tukee periaatteessa periaatteeseen perustuvaa lähestymistapaa on välttämätöntä antaa ohjeistusta ilman, että pahennetaan tämän hetki, huononnetaan tämänhetkisiä kansallisia standardeja. Olemme samaa mieltä Estelen kanssa siitä, että eh, pankkiviranomaisen suositukset ovat tärkeitä markkinastandardeista ja markkinalähtöisistä aloitteista. Kuitenkin voimme nähdä joitakin alueita, joita pitäisi kuvata hiukan tarkemmin. Aivan erityisesti haluaisin ottaa esille liialliset takuut. Herra Rosati, hän pyysi minua kertomaan teille, että hän tulee kiinnittämään erityistä huomiota siihen, miten ero, erotellaan katepuolia ja kelpoisuutta. Sitten vielä lopuksi tässä pitäisi keskittyä oikeudellisen varmuuden lisäämiseen vähittäissektorille. Haluan vielä kiittää, että kuuntelit tätä äh, kannanottoa. Kiitoksia. Die Alfred Kiitos sitten SNDstä Alfred Sant. Let me start by taking... Kiitoksia. Haluaisin onnitella esittelijä. Hän on laatinut hyvän tekstin. Ja hän järjesti hyviä kokouksia myös sidosryhmien kanssa, jotka olivat mielenkiintoisia. Ja nämä katetut joukkolainat ovat välineitä, jotka ovat osoittautuneet hyviksi Euroopan markkinoilla. Niistä on saatu rahoitusta, josta on ollut hyötyä sekä investoijille että liikkeeseen laskijoille avoimissa olosuhteissa. Ja näin on toimittu kansallisilla markkinoilla, esimerkiksi Saksassa ja Tanskassa. Ne ovat erittäin tärkeitä välineitä investoineissa. Ja nyt sitten sitten säänneltäisiin katettua joukkolainoja Euroopassa direktiivin kautta. Ja reaktio voisi olla se kuin Jimmy Carterin reaktio aikoinaan. Eli jos jokin ei ole epäkunnossa, niin sitä ei kannata korjata. No, kolme ehdotusta tukee nyt tätä ehdotusta. Ja komission täytyy laatia direktiivi, joka käsittelee katettuja joukkolainoja Euroopassa – ja luoda sitten pohja-asetukselle Euroopassa. Ensinnäkin, kun siirrytään kohti päämarkkinaunionia, niin meidän täytyy antaa tilaa katetulle joukkolainoille. Pääomamarkkinoiden ei tarvitse olla saumattomia, eikä siellä tarvitse tarjota yhtä mallia kaikille, vaan siellä voi olla huomattavia aukkoja rakenteessa. Ja toiseksi monet sidosryhmät kannattavat tällaista direktiiviä – jolla saattaisiin aikaan eurooppalainen identiteetti näille joukkolainoille, kunhan otetaan huomioon kansalliset käytänteet, joista on saatu hyviä tuloksia. Tämä nähtiin komission kuulemisissa ja tämä on näkynyt myös kokouksissa, joita esittelijän on järjestänyt sidosryhmien kanssa ja kahdenvälisissä kokouksissa, joissa on ollut erikseen. Ja täällä on puhuttu siitä, että voimassa oleva direktiivi olisi hyväksi jäsenvaltioille, joilla nyt ei ole markkinoilla katettuja joukkolainoja ja joilla on edelleen hyvin vähän joukkolainoja. Näissä maissa voitaisiin luoda sitten sääntelypuitteita näiden ehdotusten pohjalta, mutta olemme nyt oikeilla jäljillä. Täytyy muistaa tietyt ongelmat, ja ne ovat tulleet jo esille näissä kokouksissa. Ensinnäkin direktiivin pitää olla kevyt lähestymistavallaan, eikä siellä pidä olla liikaa yksityiskohtia, kun otetaan huomioon eri maiden markkinat. Ja kaikki ovat samaa mieltä siitä, että lähestymistavan täytyy pohjautua periaatteelle, kuten esittelijä totesi, ja olen tästä samaa mieltä. Mutta on myöskin todettu, että ei pidä vesittää tätä katettujen joukkolainojen merkintää. Se pitää selkeästi määritellä ja sen brändi-identiteetin täytyy olla selkeä. Ja sitten toinen asia liittyy omaisuuseriin, jotka pitäisi sallia saamaan nämä merkinnän katetulla joukkolainoilla. Ovatko ne sitten esimerkiksi valtion joukkolainoja tai asuntolainoja? Onko siellä mukana myöskin PK-yrityksiä? Mietinnössä on käsitelty kaikkia näitä asioita ja myöskin perusteluosassa – ja teknisissä kysymyksissä olisin kuitenkin vielä varovainen ja haluaisin kuulla enemmän sidosryhmiä. Esimerkiksi en usko, että ehdotus ottaa käyttöön uusi rahoitusväline, jota kutsuttaisiin eurooppalaiseksi välineeksi, mutta en ole varma, hyväksytäänkö tällainen ehdotus. Meillä pitää olla tiukka rakenne, niin kuin esittelijä toteaa, mutta kaiken kaikkiaan uskon, että meillä on hyvä pohja lisäanalyyseille ja keskusteluille. Haluaisin onnitella vielä esittelijä hyvästä työstä ja odottelemme sitten, että tämä työ saadaan päätökseen tulevina viikkoina. Alfred. Kiitoksia. Oikeastaan nyt olisi Allesta Newenhäuselin vuoro, mutta hän ei ole täällä. Onko Allesta täällä joku? Jos ei, niin sitten Viegas Guesta. Hänkään ei ole paikalla, eikä kuosta ketään. Eli sitten vihreistä Giegold. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset esittelijälle osallistavasta lähestymistavasta prosessissa, joka tähtää mietinnön aikaansaamiseen ja kiitos selkeästä ja johdonmukaisesta luonnoksesta. Minä haluaisin vielä kerran todeta, että pohjimmiltaan ajattelemme hyvin samalla tavoin. Meidän mielestämme on tärkeämpiäkin ongelmia Euroopan rahoitusmarkkinoiden ja päämarkkinoiden osalta kuin se, että säädellään katetut joukkolainat. Me emme ole nähneet voimakkaita syitä siihen, että olisi jotain suurempia riskejä kuluttajille tai investoijille tai että ei olisi jotakin sellaista kuin toimivat markkinat Euroopan tasolla – Joten tämä ei todellakaan ole asia, joka olisi kiireellinen. Kuitenkin päämarkkinaunionin puitteissa saattaa olla järkevää, että saadaan selkeytyksiä ja että autetaan tätä menestyksekästä mallia toimimaan vielä paremmin. Joka tapauksessa minä toteaisin, että meidän täytyy olla varovaisia. Ajattelen tätä merkkiä takia me olisimme hyvin varovaisia sen suhteen, eh, että tällä katettaisiin liian monia omaisuuseriä, koska vaara on siinä, että tulevaisuudessa voi olla epäonnistumisia, joita ei ole kenties vielä tähän mennessä nähty. Ja siksi tämä arvaitsee, ansaitsee hyvin varovaista lähestymistapaa. Joka tapauksessa tämä nähdään ja voimme nähdä merkkejä siitä, että voimme saavuttaa tällaisen varovaisen lähestymistavan ja selkeän määritelmän olisi kenties syytä eurooppalaista asioita enemmän. Lopuksi haluaisin korostaa sitä, että näissä puitteissa tietysti voi kysyä, miksi katetut joukkolainat lasketaan äh, tällaisena matkaisuna jonkinlaisena äh, velanhoitojärjestelyissä, jos ne eivät koskaan jos eivät koskaan, niin ne koska epäonnistumista, miksi ne otetaan mukaan tässä. Nämä veneet pitäisi sulkea pois tästä laskelmaperustasta. Ja tämä on jotakin sellaista, mitä, mistä meidän pitäisi syytä tuolle keskustella vakavasti, koska se voisi olla lisä innost, houkutin rahoitusmalli, joka toimii hyvin, ja se voisi avata hyödyllistä keskustelua siitä, mikä on se laskennallinen perusta, joka liittyy siihen, miten tämä velanhoitorahasto rahoitetaan. Ja tässä asiassa minulla on erinäisiä kysymyksiä esitettävänä. Uskoakseni olemme kuin tässä nyt hyvin rakentavalla hyvällä tiellä ja näin paljon potentiaalia sille, että tapahtuisi lähentymistä, ei pelkästään vain tyylin osalta, en ole varma siitä, onko tällaisen mietinnön aloitettavalla mm, niin, että varoituksia – Tämä varoittava sävy tässä alussa on hiukan turhan voimakas, mutta se on, ei ole niinkään substanssia koskeva kommentti, vaan se, mikä asenne meillä parlamenttina on ajatellen tulevia esityksiä, joita komissio tulee tekemään. Tämä on kuitenkin enemmän tyylikysymys, joten jatketaanpa yhteistyötä tässä asiassa. Frau... Kiitos. Von Storff ei ole tänään paikalla.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 Niin tässä varoitetaan, että, olisi, että pakotetaan harmonisoimaan kansallisia kehyksiä ja saataisiin eurooppalaiset kehykset voisivat johtaa kielteisiin vaikutuksiin. Tämän takia hän pyrkii välttämään tämän, että tämä on hyvä asia. Tässä puhutaan myös rajoinnollisista investoinneista, katettujen joukkolainen markkinoinnin toimivat varsin hyvin kansalliselta pohjalta. Sitten eurooppalainen määritelmä, tätä tuetaan avoimuutta markkinoilla ja vapaaehtoista lähentymistä asiassa. Jos kaikki on tällä tavalla ja poistetaan nämä haitalliset ehdotukset tekstistä, täällä puhutaan standardoinnista, yhtäläistä toimintamahdollisuuksista, ja jopa integraatiosta pääomamarkkinaunionilla unionissa, jos, jos tämä sävy ja pyrkimykset. Jos muuttaa tätä tekstiä, niin voin itsekin hyväksyä hyvin tämän tekstin. Jos EU määrittelee avoimuuden ja vapaaehtoisen eh, integraation. Jos näin olisi kaikissa muissakin kysymyksissä, niin EU olisi toiminut kyllä paremmin kuin tähän mennessä on pystynyt toimimaan. Kiitoksia. Kiitos. Sitten menettely ilman puhelista ja täällä on Perhmas Beres. Euh, Kiitoksia. Tässä on esillä varsin erityinen rakennelma, koska uskoakseni esittelijä itsekin tästä puhui, nimittäin kyse tuotteista, jotka ovat varsin eri tavoin käytettyjä Euroopan markkinoilla, joten kysymys kuuluu, Tuleeko tästä välineitä käytetään kaikkialla ja siinä tapauksessa, minkä, mikä muu järjestelmä sitten tässä kyseenalaistetaan vai halutaanko suosia, että tällainen lainsäädäntö toimii olemassa olevan järjestelmän kanssa, olemassa olevan järjestelmän kanssa. Esittelijä ilmeisesti on tämän toisen vaihtoehdon kannalla, mutta sitten vetää tarvittavat johtopäätökset ei saa heikentää puol- ei saa siis puoltaa mitään järjestelmää tässä mietinnössä kuitenkin. Jos puhutaan käyttöjen joukkojen markkinoille, niin tässä tarkoituksena on hyvä riskinhallinta EU-tasolla. Olen varma, että Sven Goldin kanssa tulemme keskustelemaan tästä paljonkin, kun ajatellaan näitä ehdotuksia, joita on tehty. Mutta uskon, että yksi kysymys, joka tulee esille, tai josta pitää puhua neuvottelutiimin kanssa, on pitääkö vahvistaa vaiko ei toimintaa ja roolia, joka kuuluu eurooppalaiselle valvontajärjestelmälle näiden rahoitusvälineiden kohdalla ja millä ehdoilla, millä ehdoin. Kiitoksia. Haluaako joku muu kollega vielä puheenvuoron? Ei, eli sitten vielä esittelijä. Ja ich, äh, Kiitän äh, rakentavista ja todellakin enimmäkseen myönteisistä arvioista, jotka koskevat tätä mietintöluonnosta. En usko, että meillä on mitään suurempia mielipideeroja. Siksi voin aika lyhyesti esittää loppukommenttini. Mitä tulee näihin suostuksiin, jotka liittyvät Euroopan pankkiviranomaiseen, minä sanoisin, että pitäisi katsoa periaatteita, jotka ovat tyypillisiä katetulle joukkolainoille, eli hyvin varovaisesti mietinnössä tai myöhemmässä direktiivissä ottaa käyttöön toimenpiteitä, jotka jotka olisivat jonkinlaista katettujen joukkolainojen säätelyä Euroopan tasolla. Olennaisemmiltaan tämän tulisi pysyä kansallisen lainsäädännön puitteissa. Samaa ajattelen myöskin valvonnasta. Vastatakseni Bervance Beresille, jos säädökset ovat kansallisia, ja on läheinen yhteys kansalliseen maksukyvyttömyysoikeuteen, niin silloin minusta erityinen valvonta on myös asia, joka kuuluu se kansallisille viranomaisille. Mitä tulee sitten tähän European Secured Notes ja Alfred Santin kommentit tästä asiasta, minä olen väittänytkään, että tämä tuote itsestään olisi sellainen, että se voisi lähteä tässä liikkeelle, mutta minusta on syytä miettiä tällaista arvopaperiluokkaa, ja se voisi olla mahdollinen äh, asia ottaa sille toisessa mietinnössä, mutta minä puhuin nimenomaan siitä, että olisin korostaa eroa perinteisten katettujen joukkolainojen ja äh, joita jolleka pitäisi varata tämän käsitteen käyttö, ja sitten se, että niistä voitaisiin oppia muita mahdollisuuksia, miten voitaisiin, voisi olla sellaisia katsojoukkolainoja, joita käyttäisiin toisen rahoitustarpeisiin, mutta en suinkaan sano, että pyrkisin tässä nyt luomaan kyllä säädöksiä tällaiselle European Secured Noteille, eli eurooppalaiselle vakaudelliselle velkasitoumukselle. Sven Kiikoltin kommentista olen yhtä mieltä se, että että voitaisiin tätä laskelma perustaa, viettiä tämän äh, velkarahaston osalta, mutta äh, tämä on asia, että pitäisi vielä katsoa, miten tämä laskelmallinen perusta on, mistä se syntyy, voidaanko nämä vetää pois, nämä kadotut joukkolaisen piiristä – se kuitenkin käsittääkseni menee tämän valiokunta-aloitteisen mietinnön rajojen ulkopuolelle ja vaatisi lisätyötä. Ja sitten tämä lisää yli pääomittaminen. Minä olen ollut hyvin varovainen tässä, mitä tulee tähän over collateralizationiin, ylipäätään tällaiseen arvioon arviointiin, koska sen täytyy minusta olla pelasta se perustuu periaatteisiin, eli minun mielestäni se, että lii, olisi taas liikaa vakuuksia tällaisessa katepoolissa, se on asia, johon pitäisi puuttua, mutta minä en halua nyt tässä pystyä määrittelemään sitä, miten sen tulisi tapahtua. Tämä on asia, joka kuuluu kansalliselle lainsäätäjälle. Sen kansallisen tehtävä on määrittää tämä. Tämä on hyvin vaikea kysymys, koska <clears throat> siinä on erilaisia ominaispiirteitä, jotka liittyvät kansallisiin kiinteistömarkkinoihin, jotka pitäisi ottaa huomioon. Minusta meidän tulisi Euroopan lainsäätäjinä pysyä tuon keskustelun ulkopuolella. Ja uskonkin, että kysymys, joka liittyy siihen, että että pitäisi katsoa, että on tällaista liika, liikavakuuksia, jotka liittyvät näihin katepooleihin, on asia, joka on asia, jonka osalta pitäisi ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet ja ylläpitää tätä joustavuutta, joka on olemassa ja, ja puhuisin sen puolesta. Mutta kokonaisuudessaan en näe mitään suuria mielipideeroja. Uskon, että voimme harjoittaa hyvää yhteistyötä, odotankin sitä ilolla ja kiitän kaikkia kollegoja, jotka ovat nähneet vaivaa ja lukeneet tämän arvi, alustavan luonnoksen esittäneet siihen kommentteja. Kiitoksia määräaika. Tarkistusjättämiselle on 27.3. 27.4. Ja sitten 19. kesäkuuta äänestämme tästä ja sitten 3.7. täysistunnossa. Muita asioita ei ole. Eli 24. huhtikuuta on seuraava kokous kello kolmesta puoli seitsemään. Kokous päättyy.